yeah, yeah. Just to fill some time. Yeah. Okay. Wir ähm, beginnen unsere Nachmittagssitzung. No niin, aloitamme iltapäivän kokouksen. Kuten tiedätte, huomenna jatkamme tätä iltapäivällä. Ja onko teille huomautettava esityslistaan? Ei ole. Ja sitten siirrymme kohtaan kaksi pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 23. marraskuuta ja 30. marraskuuta 1. joulukuuta 2009. Teillä nämä paperit edessänne ja ehdottaisin, että mikäli kokouksen loppuun mennessä ei tule mitään muutosehdotuksia, niin sitten nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten kohta kolme esityslistalla haluaisin lyhyesti ilmoittaa, että kulttuurivaliokunnan valtuuskunta kävi Tukholmassa joulukuussa. Meillä oli neljä ministeriä, jotka tapasimme, jotka liittyvät meidän valiokuntamme asioihin. Ja sitten keskustelimme Ruotsin puheenjohtajakauden tuloksista. Tapasimme myöskin edustajia yliopistoista, puhumme Bologna-prosessista eri professorien kanssa, nuorisopolitiikasta, viestinnästä. Me kävimme myöskin Euroopan parlamentin talossa ja komission tiloissa Tukholmassa. Ja ne tekevät esikuvallisesti yhteistyötä Tukholmassa. Näinhän ei ole kaikissa maissa. Mutta Tukholmassa tilanne on tämä. Tapasimme myöskin kansalaisjärjestöjä ja ministeri, joka vastaa maahanmuuttajien integroinnista. Hänen kanssaan keskustelimme. Ja myöskin ruotsalaisia. Kävimme katsomassa kahta ruotsalaista kulttuurihankkeessa. Näimme modernin museon ja toisen museon, joka kuvasti hienosti Ruotsin taistelukulttuuria. Me olimme hyvin tyytyväisiä näihin tapahtumiin ja haluaisin kiittää Itsiliä ja Bakala, jotka olivat siellä oppainamme. Ja valtuuskunnan raportti on myöskin teidän edessänne ja voitte siellä katsoa tarkemmin näitä tietoja. Sitten kohta neljä esityslistalla. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Espanjan koulutusministerin Angel Gavilondon. Ja hän siis edustaa puheenjohtajavaltio Espanjaa ja haluaisin toivottaa hänet ja kaikki muut espanjalaiset tervetulleeksi tänne. Eli tervetuloa tänne kokoukseen. Euroopan parlamentti ja ministerineuvostohan ovat kumppaneita. Joskus ne eivät aina niin kauheasti pidä toisistaan, mutta meidän pitää kuitenkin pyrkiä tekemään yhteistyötä koska se on kummankin etu ja meidän täytyy palvella kansalaisia. Ja kun kyse on lainsäädännöllisistä toimista, me olemme riippuvaisia toisistamme. Siksi olemme aina kutsuneet ministerin tänne ja myöskin tulitte mielellänne. Ja tänään voimme keskustella sitten koulutusministerin kanssa ja huomenna sitten kulttuuriministerin kanssa. Jos nyt oikein ymmärsin, nämä Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueet liittyvät yliopistojen uuden aikaistamiseen – ja sehän liittyy hyvin läheisesti Bolonian prosessiin. Ja sitten sosiaalinen ulottuvuus, joka liittyy kasvatukseen. Ja nämä painopistealueet sopivat hyvin yhteen niiden kanssa, mitä me teemme tällä hetkellä tässä valikunnassa ja tässä parlamentissa. Unkalainen Paul Schmidt, joka on myöskin varapuhemies, on laatimassa mietintöä University Business Dialogue. Ja Maria Badel Kuchet, laatii juuri koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta 2010 mietintöä. Ja tietysti keskustelemme silloinkin myöskin Boloniasta. Me emme ole tästä vastuussa, vaan jäsenvaltiot ja yliopistot. Ja me saamme tästä turpimme, koska eh, jäsenvaltiossa ei ole toimittu niin hyvin. Ja toivottavasti nyt sitten tällä kaudella yhdessä komission ja eri ministerien kanssa saadaan tässä asiassa jotain aikaiseksi. Eli arvoisa herra ministeri, Teillä on nyt 15 minuuttia aikaa alustuspuheenvuoroon ja voitte kertoa vähän ajatuksistanne. Ja sen jälkeen voimme sitten esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Ja toivottavasti me todellakin voimme sitten esittää teille runsaasti kysymyksiä, koska me tarvitsemme hyviä kumppaneita, emmekä vastustajia ministerineuvostossa. Eli herra ministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Muchas gracias. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä olen nyt ensimmäistä kertaa täällä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa parlamentissa ja haluaisin kertoa teille niistä tavoitteista, joita Espanjalla on puheenjohtajakaudellaan me nimenomaan tahdomme puhua vapaudesta, yhteenkuuluvuudesta ja, ja demokratiasta. Ja meidän ajatuksemme nimenomaan on painottaa kaikille kuuluvaa laadukasta koulutusta. Koulu, koulutus ja opetus on tietysti yhteisöjen yksi innoittavista pääperiaatteista. Ja varmasti tiedättekin, että Euroopan unionilla ei ole kuitenkaan täyttä valtuutta tehdä työtä koulutuspolitiikassa, vaan se kuuluu kansallisen politiikan piiriin. Kuitenkin Espanja on ajatellut ottaa nämä koulutushankkeet ja koulutusarvot tärkeäksi tavoitteeksi ja luoda sille välineitä. Ja me haluamme luoda tällaisen kilpailukyvyn ja, ja, ja asiantuntemuksen Euroopan ja me te, me kovasti haluamme rakentaa ja vahvistaa Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta. Minä olen kovasti varma siitä, että tämä työ, mitä me teemme, tarvitsee mitä suurinta yhteisymmärrystä jäsenvaltioiden välillä, mutta me, me, ja meidän täytyy olla kovasti kunnianhimoisia. Ja näihin tavoitteisiin päästäksemme meidän täytyy saada tämän parlamentin eri ryhmien tuki taaksemme. Ne, nämä ryhmät tu, muodostavat kaikki edustuksen kaikista kansalaisista, naisista ja myös ne ovat kovasti vahvassa asemassa Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Ja minä haluaisin, että saisimme kuulla teidän ajatuksianne vastataksemme koulutuksen haasteisiin tulevaisuudessa. Ja tässä kysymyksessä parlamentti on päättävässä ja tärkeässä asemassa. Hyvät naiset ja herrat, jos me haluamme nyt päästä Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteisiin koulutuskysymyksissä, niin meidän täytyy muistaa, että meillä on, me elämme nyt vaikeita taloudellisia aikoja, paikoita ja näin ollen myös halutaan kehittää tällaista sosiaalista ja taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävämpää talousmallia. Ja nämä ovat Espanjan puheenjohtajan kauden tärkeitä perusperiaatteita. Me haluamme lähteä nyt näihin haasteisiin uuden, ta, uusi talouden näkökulma käsissämme ja uusi sosiaalinen Eurooppa näkökulmassamme. Me tarvitsemme uutta taloudellista mallia, joka pohjautuu koulutukseen, asiantuntijuuteen, uusiin keksintöihin ja sitten myös yhteiskunnan muutoksiin. Ja näistä ajatuksista lähden liikkeelle ja Espanjan puheenjohtajakauden tärkeimmät periaatteet ovat seuraavat. Koulutus pitäisi saada Euroopan unionin strategian sydämeen 2020 mennessä. Ja lisäksi meidän täytyisi tätä yhteiskunnallista koulutuksen puolta edistää. Ja lisäksi viedä eteenpäin näitä avainammattipätevyysasioita uusia työpaikkoja luodaksemme maassamme. Ja me tarvitsemme tiedon aluetta ja pätevyyden aluetta voidaksemme luoda tällaisen eurooppalaisen korkeakoulualueen ja eurooppalaisen tutkimusalueen. Ja, tämä tapahtuu uudistamalla ja kansainvälistämällä yliopistojamme. Nämä vastaavat siihen tahtoon, jota halu, joka meillä on rakentaa uutta sosiaalista Eurooppaa talouden ja koulutuksen toiseen liitto, toisiinsa liittämisellä liittämisellä. Ja me olemme tehneet kovasti työtä jo komissiossa ja Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, samoin kuin puheenjohtajat Riossa kehitellessämme uutta poliittista esityslistaa. Ja nämä koulutusneuvostot, jotka järjestetään 15. helmikuuta ja 10. ja 11. päivää toukokuuta Brysselissä. Siellä on tavoitteena hyväksyä päätöslauselmia juuri näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Olen täysin varma siitä, että varmasti olette näiden päätoimintaperiaatteiden takana. Ja jäsenvaltiot haluavat myös, myös sijoittaa koulutuksen unionin politiikan keskiöön seuraavien vuosien aikana. Ja hyvät naiset ja herrat, jos me haluamme asettaa tämän koulutuksen 2020 mennessä Euroopan politiikan sydämeen, niin me, te, meillä on seuraavat tavoitteet nyt vuodeksi 2010 strategisesta näkökulmasta katsottuna. Yksi on juuri se, että me saisimme todellakin toimivaan tämän liikkuvuuden. Ja toiseksi me haluamme parantaa koulutuksen laatua ja tehokkuutta. Ja kolmanneksi me haluamme myös tasa-arvoa ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta aktiivisen kansalaisuuden kautta edistää. Ja neljäksi me haluamme tukea keksintöjä ja innovatiivisuutta samoin kuin yritysmaailmaa. Meidän puheenjohtajakautemme aikana me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa ja yritämme nimenomaan avoimen koordinaation menetelmää yhtenäistä edistää, jotta voimme sitten tätä vastavuoroista koulutusta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä edistää. Ja sitten tästä jatkuvasta elinikäisestä koulutuksesta meidän mielestämme näitä koulutuksen tutkintoja pitäisi pystyä muokkaamaan työmarkkinoita vastaamaan yhteiskunnallisiin tarpeisiin enemmän. Ja tämän teemme sitten Euroopan yhteisöjen tutkintojen vastaavuuden hankkeen sisällä. Ja kaikkia yhteistyötä pitää tehdä sekä virallisella tasolla että epävirallisella tasolla. Ja 2010, 20, 19. ja 20. päivä toukokuuta Barcelonassa järjestetään jatkuvan koulutuksen, elinikäisen koulutuksen ohjelma, johon sitten kutsutaan keskusteluun kaikkia, kaikkia koulutusalan asiantuntijoita ja tätä keskustelua jatketaan tulevien puheenjohtajakausien aikana. Me yritämme myös löytää synergioita Bolonian prosessissa, Kööpenhaminan hankkeen prosessissa ammattikoulutuksessa ja, ja sitten myös yhteistyön kehittämisessä 2020 mennessä. Olen täysin varma siitä, että näihin tavoitteisiin pääseminen tietysti menee myös puheenjohtajakaudesta toiseen, mutta meidän ajatuksemme on juuri se, että tämä 2010 ensimmäinen vuosipuolisko voisi palvella tulevia, tulevia eurooppalaisia sukupolvia. Hyvät naiset ja herrat, parasta yhteiskuntapolitiikkaa, parasta sosiaalipolitiikkaa on nimenomaan tämä koulutuspolitiikka täytyy tarjota laadukasta koulutusta puoluepolitiikasta riippumatta. Koulutus ja yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus ovat meidän keskusajatuksiamme puheenjohtajakautemme aikana. 2010 vuoden aikana on Euroopan köyhyyden ja, ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen teemavuosi. Ja meidän puheenjohtajakautemme aikana tämä on hyvin näkyvästi esillä. Ja, ja me voimme välttää tuota syrjäytymistä parantamalla alalla koulutusta ja ammattikoulutusta ja näin sitten ihmisten henkilökohtaista kehitystä. Jäsenvaltioilla on hyvinkin erilaisia tapoja toimia näillä aloilla, mutta meillä on kuitenkin samat haasteet kaikilla. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan lapsille samanarvoinen koulutus ja meidän täytyy myös pyrkiä kaikilla tasoilla estämään koulun keskeyttäminen ja meidän täytyy pystyä ottamaan e, erityistarpeita, erityistarpeilla varustetut opiskelijat ja, koulu- ja koululaiset koulu- koulun piiriin mukaan, samoin kuin e, siirtolaiset ja kulttuuriset välivähemmistöt. Kaikki Euroopan eurooppalaiset, kaikille eurooppalaisille pitäisi pystyä tarjoamaan laadukasta koulutusta ja meidän täytyy tällaista monimuotoisuutta myös kehittää ja lisäksi muistaa se, että muista maista saapuvat ihmiset pääsisivät koulutuksen piiriin, jotta välttäisimme tällaisia yhteiskunnallisia konflikteja ja voisimme sitten Euroopan vanhene, väestön vanhenemiseen vastata myös tällä maahanmuutolla. Ja näin meidän täytyy kehittää tällainen yhteiskunnallinen dimensio tähän eurooppalaiseen korkeakoulurakenteeseen. Ja tämä nimenomaan liittyy tutkimukseen, ja, mutta meidän täytyy pystyä pystyä nämä tutkimuksesta saadut tulokset tuottamaan myös yhteiskunnan käyttöön. Ja me tarvitsemme erilaisia apurahoja ja muita sellaisia, ja meidän täytyy niiden avulla pystyä tarjoamaan tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua koulutukseen. Espanjan puheenjohtajakauden aikana järjestetään seuraavat konferenssit näihin tavoitteisiin päästäksemme. 11. ja 12. päivä maaliskuuta Madridissa järjestetään konferenssi, jonka nimi on Mukaan ottava koulutus ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden edistäminen kehittäminen. Ja tämä järjestetään erityiskoulutustarpeiden eurooppalaisen yksikön kanssa. Malakassa 27. ja 28. päivä toukokuuta järjestetään yliopistojen sosiaalisen vastuun konferenssi ja siellä osallistuu komission nuoriso- ja kulttuuri- ja tuon pääosasto. Hyvät naiset ja herrat, me erityisesti haluamme puhua myös ammattikoulutuksen kehityksestä. 2006 vuonna hyväksyttiin parlamentin ja neuvoston yhteinen suositus pääkysymys kysymyksistä, pää, avainasioista ja näihin, näitä kysymyksiä edistääksemme. Ja vuonna 2009 jäsenvaltiot ovat valmistaneet tästä asiakirjaa kansallisella tasolla ja näistä, näistä yhteen kerätty yhteenveto hyväksytään neuvostossa, koulutusneuvostossa 15. päivä helmikuuta tänä vuonna. Ja nämä avainasiakysymykset vaativat muokkauksia ammattikoulutuksessa, joka on yksi tärkeimmistä tekijöistä taloudellisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ja uusi talousmallimme vaatiikin tällaista ammattikoulutusta, joka vastaa kestävään talouteen ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Ja myös nousevilla aloilla tarvitaan ammattikoulutusta. Ja erityisesti tässä puhumme yrityspuolesta ja näin meidän täytyy myös pystyä arvostamaan ja arvottamaan oikealla tavalla tuota työkokemusta, joka on jo aikaisemmin saatu. Ja näin me nimenomaan Espanjan puheenjohtajakauden aikana kiinnitämme erityishuomiota tuohon eh, ammattikoulutukseen. Ja me haluamme ammattikoulutus opintoviikkojärjestelmää myöskin järjestää, myös kehittää samoin kuin tällaista laadun takuujärjestelmää. Ja me haluamme edistää myös liikkuvuutta ja kaikenlaisia uusia opiskelun muotoja ja oppimisen muotoja. E, Espanjan puheenjohtajakauden aikana järjestetään Saragosassa 5. ja 6. päivä toukokuuta paneelikeskustelu, jossa käsitellään näistä eri, näitä eri menettelytapoja näiden, näiden, tämän työkokemuksen määrittelemisestä opintoviikkoja viikkoina ja siellä käsitellään myös erinäisiä erittäin erinäisiä muita tapoja päästä ammattiin kuin, kuin koulutus ja sitten myös elinikäistä oppimista. Kuten varmasti tiedätte, niin vuonna 1999 Euroopalla, Euroopan yliopistojen johtajat kokoontuivat Bolonia Boloniassa ja siellä siellä allekirjoitettiin tuo Bolonian julistus ja se koskee korkeakoulutusta ja se on hyvin suuri yhtenäistämishanke Euroopan unionin kansallisten yliopistojärjestöjen välillä. Ja tässä ei ainoastaan ajatella sitä, että ne yhdenmukaistettaisiin tyystin, vaan puhutaan siitä, että ne monimuotoisuudessaan toimisivat saman rakenteen pohjalta ja rajat ylittävästi ja näin siinä oli sitten mukana kaikki nämä 46 Euroopan maanosan valtioita. Ei kyse ole siis mistään yliopistojen yhteisestä samanlaisesta järjestelmästä, vaan toinen toisiinsa, toistensa kanssa verrattavissa olevista järjestelmistä, joiden pohjalta on helpompi tunnustaa tutkintoja ja myös edistää liikkuvuutta. Me tarvitsemme valtioiden kansallisessa yliopistopolitiikassa enemmän itsemääräämisoikeutta yliopistoille ja myös tällaista hyvin vaativaa arviointijärjestelmää ja yliopistojen rahoituksen monimuotoistamista, samoin kuin paljon avoimempaa yliopistojen hallintajärjestelmää ja opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden kehittämistä, samoin kuin yliopistojen avoimuut, avoimempaa lähestymistapaa yhteisk- ympäröivään yhteiskuntaan näin. Tämä on Bolonian prosessi ja näin me menemme pikkuhiljaa askel askeleelta kohti laatua ja parempaa koulutusta. Varmasti me tarvitsemme Euroopan unionin, unissa tällaisia sellaisia uutuus, uutuuksia ja sen takia me sitten maaliskuussa Santiago de Compostelassa järjestämme tällaisen korkeakoulutuskeskustelun, joka, jossa käsitellään nimenomaan tätä Bolonian prosessia ja yritetään määritellä tällaiset uudet suuntaviivat eurooppalaiselle pätevyyden alueelle. Ja me, meillä on olemassa tällainen yliopistojen uudistusohjelma menossa ja meidän puheenjohtajakautemme aikana nimenomaan haluamme juuri tätä yhte, yliopistojen koskien yhteiskunnallista vastuuta ja tutkimusta kehittää. Vielä tässä lopuksi haluaisin sanoa, että Espanjan tasa-arvoministeri Rouva Viviana Aido ei valitettavasti päässyt tänne, tänne valiokuntaan mukaan, koska hänellä on samanaikaisesti nyt naisasiainvaliokunnan kokous ja hän pyysi minua selittämään meille, kertomaan teille myös nuorisopolitiikan pääpisteistä Espanjan puheenjohtajakauden aikana aivan lyhyesti ja aivan yleisesti kerron nyt näistä asioista, juuri siitä syystä, että minähän en ole vastaava ministeri näistä kysymyksistä, vaan ainoastaan olen täällä mukana. Ja sen takia ihan kauhean yksityiskohtaisesti en näistä asioista voi teille kertoa, mutta varmasti myös tasa-arvoministeri on käytettävissänne eh, vastaamaan kysymyksiin. Viime, tammikuu, viime nyt tammikuun ensimmäinen päivä aloitettiin tämä 2010-2008 nuorison teema, teemahanke, ja se, on hyväksytty neuvostossa jo marraskuussa 2009, ja se on yksi tärkeimmistä aloitteista, joka alkaa nyt Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Ja tässä nimenomaan halutaan aktiivisesti saada nuoret mukaan koska he sitten tulevaisuudessa joutuvat nauttimaan meidän politiikkamme tuloista. Ja me haluamme, nyt minä haluan huomauttaa, että tämän, tänä, aikana, tänä aamuna on juuri luotu tällainen eurooppalainen hallintakomitea juuri tätä varten. Ja tuo, tuo komitean tarkoituksena on nimenomaan valmistella tuota nuorison vuotta näiden kolmen tulevan puheenjohtajakauden aikana e, e, unionin nuorisopolitiikan kehittämiseksi kaikissa valtioissa. Ja tämä konferenssin otsikko on nuorison käyttö käyttäminen eh, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisenä ja se järjestetään Kadisissa 13. ja 15. päivä huhtikuuta. 2010 meillä on olemassa tällainen tälle vuodelle tällainen nuorisoasiakirja ja sen tarkoituksen, ja meidän tarkoituksenamme on tuota, tuon asiakirjan eh, sisältö todellakin saattaa täytäntöön ja luoda tällainen uusi strategia unionille vuodeksi 2020. Espanjan puheenjohtajakauden aikana halutaan ottaa nuoriso erityisesti mukaan tähän 2020 strategiaan ja meidän täytyy uusia keinoja keksiä nuorten eh, mukaan ottamiseen ja erityisesti tässä puhutaan eh, syrjäytyneistä eh, ja köyhillä alueilla elävistä nuorista. Ja Espanjan puheenjohtajakauden aikana aiotaan tuolloin ministerineuvostossa 11. päivä toukokuuta esittää tietynlaiset johtopäätökset tästä eurooppalaisen nuorison ohjelmasta. Talouskriisi erityisesti vaikuttaa nuorisoon ja sen takia koulutus on niin hirvittävän merkittävä ja tämä 2010 on nimenomaan köyhyyden ja sosiaalisen sosiaalisen syrjäytymisen e, e, ehkäisemisen vuosia Espanja on siis hyväksymässä ja ehdottaa tällaista uutta päätöslauselmaa nimenomaan nuorten työttömyyden ja köyhyyden estämiseksi. Hyvät e, naiset ja herrat, päätän puheenvuoroni pikapuoliin. Euroopan unioniin täytyy vastata niihin miljoonin, niiden miljoonien unionin kansalaisten toiveisiin, jotka toivovat entistä enemmän koulutusta, mahdollista enemmän kehitystä ja mahdollista enemmän hyvinvointia koko unionin tulevaisuudessa. Nämä ovat meidän suurimmat haasteemme ja sen takia meidän täytyy nimenomaan sijoittaa, sijoittaa koulutus yhteisöpolitiikkojen keskiöön. Minä toivon, että kaikki kaikki yhte- puolueet voisivat tehdä yhteistyötä minun kanssani. Minä ojennan teille nyt käteni yhteistyötä varten, jotta voimme päästä näihin kyseisiin haasteisiin. Paljon kiitoksia. Okei. Okay. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister. Kiitoksia, ministeri. On hienoa, että puheenjohtajavaltio Espanja on ottanut koulutuksen tehtäväkseen ja että sitä todella painotetaan näin paljon. Ja olen täysin varma, että kun kyse on rahoitusnäkemistä uusille ohjelmille, silloin Espanjan puolellamme ja koulutukselle annetaan sitten enemmän varoja budjetistamme. Sitten puheenvuoro menee kollegoille. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa ja pyytäisin, että puhutte lyhyesti ja esitätte kysymyksiä. Ettekä lähde pitämään omia puheitanne. Täin voimme sitten vastata näihin kysymyksiin. Ensin Fissas, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös hyvää ministeri tästä hyvin kattavasta selostuksesta Espanjan puheenjohtajakauden etusia kysymyksistä. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen juuri tuosta liikkuvuudesta, ei pelkästään opiskelijoiden, vaan myös opettajien liikkuvuudesta. Tietysti tässä nyt meidän maissamme voidaan kutsua opettajia valtioihin, vaikka näissä tohtoriväitösten yhteyksissä professoreja siis, mutta tässä olisi nyt tavoitteena, että opettajat voisivat opettaa tois, toiseen eri maasta toiseen, ja näin tähän tarvittaisiin tiettyjä välineitä, jotain keinoja, jotta voisimme helpottaa juuri tämän mahdollisuuden toteuttamista eri yliopistojen välillä Euroopassa. Ja samalla tavalla Euroopan unioni pitäisi myös pystyä tunnustamaan eh, tämä yliopistojen opettajien siirtyminen samalla tavalla kuin muiden työntekijöiden siirtyminen maasta toiseen. Um, ähm, Mr. Berlanger. Sitten Berlanger. <clears throat> Molte grazie Presidente, sono, mi congratulo molto col Ministro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä arvostan hyvin paljon sitä, että ministeri painotti koulutuspolitiikan merkitystä osana Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueita. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen koskee Bolonian prosessia. Ensi maaliskuussa Viinissä ja Budapestissa tullaan tarkastelemaan 2020 tavoitteita. Puheenjohtaja Zapatero, pääministeri Zapatero, on selkeästi todennut, että tämä on yksi tärkeimpiä uudistuksia – kun puhutaan Euroopan unionin tekemistä investoinneista, mutta joissakin maissa on kuitenkin ollut erittäin suuria ongelmia tällä saralla, ruohonjuuritasolla ja myös yliopistojen tasolla on ollut ongelmia. Ministeritason kokouksissa on tärkeitä tavoitteita ja pyrkimyksiä kyllä, mutta niissä ei välttämättä oteta huomioon yliopistotason, tason toimijoita mukaan luettuna professorit. Miten ne yliopistotaso saataisiin paremmin mukaan keskusteluihin, mahdollisimman moni yliopisto, niin että ne pääsisivät vaikuttamaan tämän prosessiin. Olipa sitten kyse tutkintojen arvioinneista, tutkintojen tunnistamisesta ja muista tärkeistä tavoitteista. Meidän täytyy nimittäin luoda molemmin puolesta luottamusta yliopistomaailman suuntaan, mikäli haluamme kunnollisen tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisjärjestelmän se, joka toimii. Toiseksi, tehän olette opetusministeri ja puhutte erittäin vakuuttavalla äänellä, kun totesitte, että koulutuspolitiikka on Euroopan unionin toimien keskiössä. Kuinka te voitte sitten saada neuvoston puolellenne tukemaan eurooppalaista koulutuspolitiikkaa niin, että näitä asioita ei jätetäisi pelkästään jäsenvaltioiden kontolle. Koulutus on yksi merkittävin keino saada aikaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja taloudellista kasvua. Kysymykseni kuuluukin, miten katsotte voivani saada aikaan muutoksia syvälle juurtuneisiin käsityksiin, jotka liittyvät koulutukseen, koska vanhat järjestelmät eivät nyt toimi, eivätkä tuota niitä tuloksia, joita halutaan. Mitä te olette tehdä, että tilanne muuttuisi? Johtaja, kiitoksia arvon ministeri. En pidä esitellä, vaan menen suoraan kysymykseen. Millä tavalla Espanjan puheenjohtajuuskaudella tulette edistämään eurooppalaista opettajan koulutusta, eli sillä ajatuksella, että kaikki eurooppalaiset opettajat saisivat hyvän koulutuksen ja sitä kautta oppilaat hyvän opetuksen, ja onko jotakin ajatuksia opettajien täydennyskoulutuksen suhteen, mitä haluatte nostaa joko puheenjohtajuuskaudella tai sitten 2020 tämän tavoiteohjelman myötä? Danke. Maria Badia. Badia Gracias. Uh, gracias, señor ministro. Kiitoksia ministeri siitä, että olette tänään paikalla. siitä, että selititte näistä puheenjohtajakauden painopistealueista koulutuksen saralla. Olen aivan samaa mieltä näistä asioista, mutta nämä painopistealueet tällä kaudella koulutuksen alla ovat tärkeitä. Koulutus ja ammattikoulutus on otettava keskiöön eurooppalaisessa politiikassa ja myöskin taloudellisissa kysymyksissä. Ja te jo kommentoitte sitä, miten voidaan sopeuttaa koulutusta tähän uuteen talouteen, jota nyt tarvitaan. Yksi konkreettinen kysymys. Kun puhumme tästä uudesta taloudesta, uusista talouden aloista, puhutaan hyvin paljon innovaatiosta ja luovuudesta. Ja meidän pitäisi jollain tavalla vahvistaa luovuutta. Vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten parlamentissa laitettiin mietintö liittyen taidealan koulutukseen ja haluaisin nyt viitata tähän. Taidealan koulutuksessa ei ajatella pelkästään niitä, jotka haluavat ammattimaisesti toimia taidealalla, vaan kyse on myöskin koulutuksesta, joka on osa opetusohjelmaa kaikessa koulutuksessa, myöskin koulun aikana. Ja meidän pitäisi vahvistaa tällaista luovuutta. Eli kun puhutaan näistä avainkompetensseista, joita meidän täytyy vahvistaa, ovatko nämä avainalat oikeas, oikein valittuja ja niin edelleen. Ja meidän pitäisi myöskin miettiä, miten taidekoulutus saataisiin mukaan tällaiseksi tavoitteeksi, jolla voidaan vahvistaa innovaatiota ja luovuutta kaikessa koulutuksessa. Nun, herr minister. Kiitoksia. Sitten ministerillä on puheenvuoro. Bien, lo voy a intentar, presidenta. Niin, pyrin vastaamaan. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt tässä järjestelmän keskustaan on asetettu opettajat ja erityisesti siten, että eurooppalainen koulutus, muutokset tapahtuvat juuri opettajien kautta ja, ja näin nuo opettajat ja professorit ovat tietysti keskeisellä kohdalla, keskeisellä asema, keskeisessä asemassa. Ja meidän täytyy nimenomaan miettiä siitä, miten me voimme sitten yliopistoyhteisöissä ja koulutusyhteisöissä luottaa heihin rajat ylittävästi ja miten voimme edistää heidän liikkuvuuttansa ja kehittää heidän koulutustansa. Ehkä tämän kysymyksen keskiössä täytyy nimenomaan nyt miettiä sitä, että vielä on paljon tekemättä tällä alueella, jonka pitäisi pyrkiä vakuuttamaan nyt nuo koulutuspiirit ja me tarvitsemme sitten myös osallistumista entistä enemmän näihin eri ohjelmiin. Ja näin me luomme tällaisen uuden alueen, jonka täytyy nyt lyödä itsensä läpi tuolla koulutuspiireissä. Ja me tarvitsemme juuri nämä opetuspiirit ja opetusympäristöt sitten mukaan tämän Bolonian prosessin, prosessiin. Mikä ilman sitä me emme voi luoda tällaista uutta aluetta, mikä edistää Bolonian prosessia pätkääkään eteenpäin. Eli me tarvitsemme juuri koulutusalan asiantuntijoita ja meidän täytyy pystyä vakuuttamaan heidät siitä, että heillä on mm, hyvin tärkeä tehtävä ja myös nimenomaan tunnustaa heidän hyvin merkittävä roolinsa näissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, minkä me kaikki olemme varmasti jo oppineetkin, että yliopistojen ja koko hankkeen keskiössä, kuten täällä on jo sanottu, niin kriisin sisällä kriisin keskellä Euroopalla ei ole mitään keinoja selviytyä eikä talousmallilla selviytyä ilman, että, että koulutus pysyy laadukkaana ja ilman myös tällaista erityisjatkokoulutusta tulevaisuudessa. Liikkuvuudessa me todella haluamme löytää tällaisia uusia liikkuvuuden muotoja, mutta tämä ei välttämättä aina suoraan liity juuri näihin e, työntekijöiden suoraan liikkuvuuteen Euroopan unionin sisällä. Sehän on tietysti hyvin monimutkainen asiakokonaisuus, mutta tässä nimenomaan täytyy muistaa, että luotettavuus, luotettavuutta täytyy kehittää tähän järjestelmään. Opiskelijat ovat jo kovasti luottavaisia tähän, tähän järjestelmän suuntaan, mutta täytyy myös muistaa, että yliopistot ovat kovasti itsenäisiä ja ne toimivat hyvin itsenäisesti ja se on tämän liikkuvuuden yksi merkittävimmistä kulmakivistä. Eli liikkuvuuden täytyy pystyä tukeutumaan tähän luottamukseen, eli joku yliopiston professori tai opettaja, hänen tutkintonsa pitää pystyä tunnustamaan toisessa yliopistossa, on se yliopisto sitten missä tahansa meidän mantereellamme. Ja, mutta tämä on tietysti hyvin vaikea ja monimutkainen asia, kysy, asiakokonaisuus. Me olemme valmiita keskittämään kes, keskustelumme juuri näihin asioihin ja etsimään ratkaisuja näihin, emmekä luomaan mitään riitatilanteita yliopistokoulutusjärjestelmään koulutusjärjestelmään, korkeakoulujärjestelmään Euroopassa. Me tiedämme, että tällaisia synergiaa on yliopistojen välillä olemassa. Sitten jos minä mietin tätä 2020 hanketta ja mm, tätä, tätä uutta Lissabonin strategiaa ja viestinnän edistämistä, meillä on olemassa tiekartta neuvosto, neuvostosta ja siinä sanotaan, että Lissabonin strategia menisi tuonne, tämä opiskelupuoli menisi Lissabonin strategiassa tuonne, tuonne kesäkuuhun ja sitten sitten vielä tuolla virallisessa neuvostossa maaliskuussa puhutaan juuri näistä sektorikohtaisista päätöslauselmista ja vaihdetaan näkemyksiä asioista. Minä olen kyllä ymmärtänyt ja minusta on päivän selvää, että ajatus siitä, että me luomme luottamusta ja on juuri tuo avainkysymys. Eurooppa on tällainen luottamuksen yhteisö ja jos me haluamme laittaa koulutuksen ja opetuksen tuonne Euroopan talouden ytimeen ja haluamme, että lyhyellä aikavälillä talous myös perustuu kulttuuriin, koulutukseen ja arvoihin, niin se, se luo sitten hyvinvointia. Näin ei aikaisemmin välttämättä ole aina tehty, mutta meidän täytyy pyrkiä tähän haasteeseen nyt ja meidän täytyy muistaa, että mitään, mitään mahdollisuuksia syvästä kriisistä pääsemiseen ei ole, ellei kulttuuri ja koulutus ole keskeisellä paikalla tuolla, tuolla politiikan keskiössä. Ja sitten tästä taidekoulutuksesta sen verran, että totta on, on syytä sanoa, että kyse ei ole pelkästään tällaisen tietyn ammatti, taiteellisen ammatin äh, harjoittamisesta, vaan tällaisesta myös henkilökohtaisesta henkilökohtaisen luovuuden kehittämisestä. Ja me teemme työtä tällä alallakin, jotta sitten yliopistojen ja ei-yliopistotasoisten koulutusten yhteistyön mm, toimisi ja näin voitaisiin kaikilla koulutuksen tasoilla, kaikilla opetuselämän tasoilla järjestää tätä taiteellista koulutusta. Ja sitten opettajien koulutuksesta, opettajien koulutusohjelmista, ohjelmilla ymmärrän, että ne tietysti ovat hyvin keskeisiä, varsinkin tämän jatkuvan elinikäisen oppimisen sisällä. Ja elinikäisen oppimisen sisällä meidän ei tarvitse ajatella, että koko yhteiskunta tarvitsee alvarinsa opettamista, jotta meitä opetusta, että meitä kaikkia opetettaisiin. Mutta tähän tässä täytyy ymmärtää, että että meillä olisi tällainen yhteinen eurooppalainen alue, jonka sisällä opettajat pystyivät liikkumaan ja voivat tällaisiin erityis- ja elinikäisen oppimisen ohjelmiin osallistua. Ja minä uskonkin, että Bolonian prosessin sisällä on jo saatu paljonkin hyviä äh, tuloksia, mutta tärkeää on korostaa sitä, että mikäli me emme ota juuri koulutuksen asiantuntijoita, eli juuri opettajia ja koko koulutusyhteisöjä mukaan tähän ja pysty luomaan tätä luottamusta ja myös luomaan tätä yliopistojen itsenäisyyden tunnetta, niin mahdollisesti Bolonian prosessi ei pääse ollenkaan niihin tuloksiin, joita siltä toivoimme. Vielen Dank. Kiitoksia. Näihin kysymyksiin on tullut vastaus, eli jos teillä on vielä jälkikysymyksiä, niin niihin on aikaa. Seuraavaksi sitten Paladeli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin äh, Espanjan puheenjohtajan edustajalle tästä puheenvuorosta. Arvostan hyvin paljon sitä, mitä te totesitte. Ei me tarvitse yhtenäisyyttä harmonisointia yliopistotasolla, vaan pikemminkin täytyy varmistaa, että yliopistot voivat muodostaa rikkaan eroavaisuuksien kirjon. Nyt mielelläni kuulisin jotakin humanistisen alan tutkimuksesta ja opetuksesta yliopistoissa. Miten te voisitte tukea tätä alaa? Ja mitä mieltä olette yksityisistä yliopistoista? Miten suhtaudutte niihin? Entä sitten franchising, kun on kyse yksityisistä korkeakouluista? Miten suhtaudutte tähän? Kysehän on kaupallisista menettelystä, aina kun lupa menettelystä on kyse. Miten te haluatte muokata tämän prosessin? Minkälaiset puitekehykset täällä pitäisi luoda niin, että tätäkin kautta saadaan väline, jonka kautta laatua voidaan parantaa ja pitää yllä. Ja myöskin suhteessa yleisiin julkisiin yliopistoihin, mitä suhtaudutte tähän suhtaan, e- näiden suhteeseen. Kiitoksia puheenjohtaja ja ministeri. Packard tässä alustuksen jälkeen sanoi, että hän on meidän puolellamme, kun kyse on koulutuspolitiikasta EU:ssa ja sen edistämisestä ja vahvistamisesta. Ja se pitää ottaa eurooppalaisen politiikan keskiön. No haluaisin ensin kysyä, onko kyse koko, koko koulutuspolitiikasta ja onko tässä mukana avoin koordinointimetodi. Ja jos te jatkatte tämän metodin savoittamista, uskotteko, että jäsenvaltiot tulevat tämän hankkeen taakse? Ja mikäli sitten haluatte lisää varoja koulutuspolitiikkaan, toteutetaanko se niin, että se jaetaan uudelleen Euroopan budjetista ja mistä sitten rahaa otetaan pois vai onko sitten kyse uudesta, aivan tuoreesta rahasta koulutuspolitiikalle? Sitten varapuhemies Paul Schmidt. Tisztelt miniszter úr, azt puding Kiitoksia, arvoisa ministeri. Tietystikin moni on päältä kaunis, mutta sen ei voi olla vakuuttunut ennen kuin on sitä maistanut. Mikäli ihmiset, jotka saavat yliopisto tutkinnon, eivät pääse töihin, niin tämä on suuri ongelma. Esimerkiksi Ranskassa 30 prosenttia yliopiston käyneistä ja ilman työpaikkaa, ainakin heti, ja uskoakseni teidän maassanne on sama ongelma. Ja toisaalta voidaan tarkastaa sukupuolten tasa-arvoa. Elinikäinen oppiminen on tavoitteena, mutta kuitenkin tässä on suuria aukkoja. Ja kun tarkastellaan Bolognan prosessia, miten se toteutuu? Señor ministro, permítame. Täällä on tekninen ongelma tulkkauksen kanssa nyt. Yo darle la bienvenida y desear muchas éxitos. Kiitoksia. Toivotan teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä, kun teette työtänne Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja kiitos siitä, että todellakin haluatte asettaa koulutuksen, opetuksen 2020-strategian keskiöön. Sillä Saksan kopissa oli nyt jotain härdelliä, Englannin kopissa samoin. No, mutta kyllä tätä Espanjaa kuitenkin ymmärrettiin. No niin. Sitten voimme jatkaa varmaan tulkkauksen kanssa. Seuraavaksi vuorossa Biski. Siis onnistuuko tämä tulkkaus nyt? tulkit Saksan kopissa. No niin. Viskelkaa hyvä. Ministeri, minusta oli hyvä se, mitä sanoitte näistä tavoitteista, mutta on yksi ongelma, jossa nyt en tiedä, miten se voitaisiin ratkaista. Ja haluaisin vain ilmoittaa siitä teille. Eli köyhyyden ja koulutuksen välinen yhteys. Siitä on tullut yhä tiiviimpi. Koulutussosiologia on monissa Euroopan maissa – liittyy hyvin pitkälti köyhyyteen lapsen osalta. Voitaisiinko vähän miettiä tätä tai ottaa huomioon, että tähän asiaan pitää nyt tehdä jotain Euroopan tasolla? Eli koulutuksen ja köyhyyden välinen yhteys on vahvin Saksassa, mutta se pitää paikkansa myöskin muiden maiden osalta. Koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa monien miljoonien lasten elämään ja he voivat päästä koulutuksen avulla köyhyydestä eroon. Kiitos. Kiitoksia sitten ministerille jälleen puheenvuoron. Niin, kiitoksia. Niin, me emme pyri järjestämään Eurooppaa yhtenäiseen muotoon. Monimuotoisuus ei tietysti ei tarkoita sitä, että yhtenäisyyd, eri, moni, että peittäisimme tämän yhtenäisyyden alle. E, tässä meillä, me, meidän on turha ymmärtää tätä siten, että yliopistoja yhtenäistettäisiin täysin samanlaisiksi. Tässä kyse on juuri siitä, että me teemme toisiinsa verrattavia yliopistojärjestelmiä ja myös toinen toistensa kanssa yhteen toimivia järjestelmiä. Euroopan unioni on tällainen yhteisö, jossa me haluamme elää kaikki yhdessä ja luomme tätä liikkuvuutta siitä syystä e, sen avulla, että järjestelmät ovat toinen, rakenne, on rakennettu samalla tavalla. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että, joka, että, että yksikään yliopisto ei kuitenkaan menetä omaa erityisyyttään. Jokaisella yliopistolla on oma strategiansa, omat etusijakysymyksensä tässä uudistuneessa ja kansainvälisemmässä ympäristössä Euroopan yliopistomaailmassa. Ja minä voisin puhua juuri humanistisista tieteistä ja sitten yhteiskunnallisista tieteistä ja sanoa sen, että talous on nimenomaan myös yhteiskunnan tie, yhteiskuntatiede. Usein ajatellaan, että talous on ainoastaan joku tekninen asia ja unohdetaan tuo humanipuoli, tuo tietopuoli ja kulttuuripuoli, joka liittyy tähän talouteen. Se on, nämä ovat määrääviä tekijöitä ja tämä malli on hyvin teknokraattinen tähän asti ollut ja näin on unohdettu myös nämä humanistiset tieteet ja meidän täytyisi muistaa, että Euroopan unionin perustettu kuitenkin viisauteen, filosofiaan ja taiteeseen ja sen sellaiseen. Ne ovat olleet todellakin eurooppalaisen identiteetin ytimessä, joka, on, joka perustaa tämän, tämän mm, koulutuskehyksen. Ja näin täytyy muistaa, että ilman näitä arvoja koulutus ei tuota mitään ja täytyy muistaa, että täytyy, tämän täytyy olla myös yhteiskunnallisesti kannattavaa ja ei pelkästään taloudellisesti kannattavaa. Ja minä uskonkin, että on hyvin merkittävää, että meidän arvoasteikolla me puhumme myös tästä yhteiskunnallisesta, yhteiskunnallisesta kannattavuudesta samalla tasolla kuin taloudellisesta kannattavuudesta. Meidän ei tule ollenkaan unohtaa yhteiskunnan pyyntöjä ja tarpeita koulutuksessa. Ja kun kysytään ja mietitään sitä, miten jotkut ammattipätevyydet ja tutkinnot, tutkinnot eivät vastaa toinen toisia jäsenvaltioissa, no meidän, tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vastata yhteiskunnan tarpeisiin ja se ei ole välttämättä ihan sama kaikissa valtioissa. Joka tapauksessa kun me pystymme kouluttamaan ihmisiä enemmän, niin sitten me voimme paremmin myös ennustaa, miten käy. Ja näin työelämässä henkilöt pysyvät kauemman, jos koulutustausta on pidempi ja he myös pääsevät helpommin uudelleen työmarkkinoille, jos joutuvat työmarkkinoilta hetkeksi pois, jo mitä enemmän koulutusta on. Ja tiedämme myös, että mitä parempaa koulutusta me voimme tarjota, sitä parempaa työllisyyttä me myös voimme tarjota. Ja haluaisin puhua näistä syistä, jotka ovat johtaneet siihen, että jotkut koulutusmuodot eivät vastaa tähän yhteiskunnan tarpeisiin. Ne on ehkä sitten luotu väärällä tavalla. Ja on olisi hyvin kiinnostavaa yliopistojen itsenäisyyden kannalta nimenomaan luoda tällaisia uusia tutkintoja, uusia ammattialoja, jotka vastaisivat suoraan yhteiskunnan tarpeisiin. Minun käsittääkseni on hyvin monia mahdollisuuksia luoda tällaisia yksityisiä korkeakouluja ja yliopistoja. E, ja eikä tähän tarvitse mitään luoda tällaista yhteistä ainoaa tapaa toimia. On olemassa yksityisiä korkeakouluja, jotka toimivat hyvinkin eri tavalla. Ja niin, tässä tietysti puhutaan taloudellisesta kannattavuudesta, mutta monta kertaa näistä yliopistoista myös saadaan paljon hyötyä yhteiskunnan kannalta. Ja näin tässä täytyy kehitellä näitä erilaisia yliopistojen rahoitusjärjestelmiä, jotka, jotka tarjoavat tällaisia, tällaisia sekarahoituksen muotoja. Ja näiden sekarahoitusmuotojen pitäisi pystyä vastaamaan siihen, tavoitte- siihen pääperiaatteeseen, että koulutus on yksi kulutushyödyke yhteiskunnassa ja myös oikeus yhteiskunnan kansalaisille. Ja näin meidän täytyy pystyä elämään näissä eri yliopistojen muodoissa. Ja yliopisto yliopistosta tietysti, siitä, yliopistossa täytyy tietysti miettiä sitä, mikä luonnehtii juuri tuota yliopistoa, mitä me vaadimme siltä, minkälaista julkista tehtävää se hoitaa tarjotessaan tutkintoja ja minkälaisia laatu laatuarviointikriteerejä me sitten asetamme näille tutkinnoille ja opetusrakenteille. Minun mielestäni näitä täytyy nimenomaan miettiä myös tulevaisuudessa ja erityisesti tuota laatupuolta painottaa. Ja sitten varoista ja talousarviosta. Olen sitä mieltä, että jos koulutus on yksi keskeisimmistä asiakysymyksistä meidän strategiassamme, niin me varmasti löydämme sille rat- myös rat- rahoitusratkaisut ja voimme avata keskustelun myös uusista rahoitusmuodoista. Mutta jos koulutusta ei ole tuolla talouspolitiikan keskiössä, niin sitten meille syntyy siitä sekä teknisiä ongelmia että taloudellisia ongelmia. Ja meidän perusajatuksemme nimenomaan on luoda tämä, tämänkäinen uusi järjestelmä. Ja tässä nyt varmasti joku mainitsi tuon köyhyyden, ja minähän sanoinkin, että koulutus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnan politiikkakysymyksistä. Mitään ei kuitenkaan ole vielä tehty koulutuksen puolella kovinkaan paljon tasa-arvoisuuden kehittämiseksi yhteiskunnissa. Ei vielä ole onnistuttu kuitenkaan millään muulla politiikan alalla niin paljon tasa-arvoa luomaan vuosisatojen aikana kuin koulutuksen piirissä eri kansalaisten välillä ja minun mielestäni yhteiskunnalliset ongelmat heijastuvat juuri esimerkiksi koulun keskeyttämisessä ennen koulun, virallisen kouluajan päättymistä. Ja meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota juuri tähän köyhyyteen ja köyhyyden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin syihin. Minun mielestäni paras ratkaisu päästä köyhyydestä on juuri tuo koulutus. Ja OECDn tutkinnot osoittavat, että koulutuksen pohjalta voidaan nimenomaan torjua köyhyyttä. Gracias. Eh, Kiitoksia, Lokkegaard. Äh, Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin ministerille hänen avausa puheenvuorostaan. On varma, että kaikki voivat yhtyä ministerin näkemyksiin, mutta uskoakseni hänen puheenvuorostaan puuttui kuitenkin eräs seikka. Minun mielestäni yliopistojen ja liike-elämän väliset, väliset suhteet ja niiden puuttuvaa harmonia oli eräs seikka, jota ette ehkä riittävästi valottaneet. Koulutuksena täytyy olla strategiamme keskiössä. Tästä olemme kaikki yhtä mieltä. Sen vuoksi nähdäkseni meidän täytyisi myöskin pyrkiä varmistamaan se, että pystymme välttämään kulttuurimuureja ja ettei syntyisi mitään kentokoisia muureja yrityselämän ja yliopiston välille. Haluaisinkin kuulla, mitä Espanja puheenjohtaja Karlan tehdä, jotta se voisi ryhtyä aloitteelliseksi ja parantakseen vuoropuhelua yrityselämän ja yliopiston välillä. Kiitos. Kiitoksia, Stan Skurja. Presidente, <clears throat> dunque eh, devo dire Ministro che mi è mm, particolarmente piaciuta nella sua relazione questa priorità e centralità che vuole dare al... Kiitoksia. Ministeri sanoi, että hän oli iloinen siitä, että koulutus otetaan eurooppalaisen politiikan keskiöön. Ja myöskin tieteellä on tärkeä asema, kuten on todettu. Ja myöskin hän totesi, että sosiaalinen ulottuvuus on merkittävä. Oikeastaan meille oli jo selvää, mitä välineitä tulisi ottaa käyttöön, jotta voidaan torjua ilmiöitä, joka on yhä selkeämpi, eli koulun keskenjättävien määrä. Tietenkään tämä kysymys ei kuulu pelkästään meidän valiokunnallemme, vaan myöskin muille. Eli meidän täytyy muistaa tämä opintojen vastavuoroinen tunnustettavuus. Jos joku opiskelee vaikka Espanjassa oikeustiedettä, hänellä on oikeus harjoittaa ammattiaan paljon aikaisemmin kuin italialainen opiskelija tai jonkun muun eurooppalaisen maan opiskelija. Ja sitten työelämän siirtymisessä on suuria esteitä, jos verrataan esimerkiksi opiskelijoihin Espanjassa. Haluaisin siis tietää, Onko teillä tarkoitus käsitellä näitä kysymyksiä? Kiitoksia sitten Ivan. Kiitoksia. Osittain olettekin jo vastannut kysymyksiin, joita minulla oli, mutta tahtoisin erityisesti painottaa vielä sitä ajatusta, että ikään kuin kansalliset koulutusjärjestelmät ovat aika tavalla vanhanaikaisia ja niitä on sitten hankala muokata yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Ja haluaisinkin esittää kysymyksen teiltä, teille siten, että miten yrittäisitte joustavoittaa saada huomattavasti joustavammaksi kansallisia koulutusjärjestelmiä erityisesti siitä syystä, että tämä nykyinen talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut kovasti talouselämään ja jatkuvasti talouselämä ja työelämä joutuu muuttumaan ja muuttumaan ja me tarvitsisimme entistä erilaisempia ja eriytetympiä mahdollisuuksia koulutukseen, jotta voisimme taata työllisyyden. Ja siitä syystä haluaisinkin esittää teille kysymyksen siitä, että miten hallitukset voitaisiin saada vakuutetuiksi siitä, että ei ole mitään järkeä vähentää koulutusvaroja, niin kuin monissa maissa on nyt valitettavasti tehty. Herr Minister. Ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tosiaankin aikaisemmin yliopisto oli koulutuksen ja tiedonvälityksen paikka, ja nyt siitä on tullut myöskin tutkimuspaikka. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on myöskin kolmas tehtävä yliopistoilla liittyen tähän tiedon kolmioon, eli tietojen siirtäminen yhteiskunnalle. Yhteiskunnalle pitää palauttaa tätä tietoa, ja se liittyy vaurauteen ja hyvinvointiin maissamme. Ei ole mahdollista elää käpertynä itseensä, vaan meidän täytyy miettiä miten voidaan myöskin parantaa opettajien koulutusta. Ja tämä tiedonvälitys johtaa siihen, että meidän pitää ottaa huomioon taloudelliset, tuotannolliset, yritysten liittyvät kysymykset myöskin yliopistoissa. Yliopiston on oltava vastaus paikallisiin kysymyksiin. Jos ajatellaan maailman rikkaimpia alueita, niissä kaikissa on yliopisto. Ja yliopiston täytyy ottaa huomioon nämä suhteet kaikessa toiminnassaan, ja sen pitää myöskin olla tavallaan yritys. Yrityksen pitää itse olla yrittäjä, ja siellä pitää olla tällaista yrittäjähenkeä. Ja hyvin pitkään yliopisto on elänyt erillään ja epäluuloisena yritysmaailmaa kohtaan. Ja yritysmaailmassa katsottiin, että yliopisto oli vain omaa napansa katsova, ja monilla aloilla tarkastettiin yritysmaailmaa hyvin epäileväisinä ja katsottiin, että siellä etsittiin ainoastaan kannattavuutta. Mutta nyt meillä on paljon yhteisiä toimia ja me voimme miettiä yhteisiä tavoitteita ja tehdä yhteistyötä. Yritysmaailma on tietysti rahoituslähde, mutta sieltä voi myöskin löytyä rikkautta ja luovuutta ja innovaatiota. Ja paljon tietysti on tehtävänä, mutta meidän täytyy edistää tätä ulottuvuutta, jossa yliopisto välittää tätä tietoa muualle. Me elämme nyt tietoyhteiskunnassa, ja jos me uskomme tämän, silloin tämän tiedon, tiedolla on hyvin paljon poliittista ja sosiaalista merkitystä – ja yhteiskunnallinen elämä liittyy tietoon, joten meillä pitää olla hyviä välineitä, joiden avulla voimme toimia tehokkaammin koulutuksen alalla. Euroopassahan tämä tieto on yleistetty ja tätä tietoa on levitetty. Se on lähtenyt kodeista, talouksista, mutta siihen on liittynyt myöskin kustannuksia. Ja silloin kun meillä on tasa-arvoa, meidän täytyy pitää huolta myöskin laadusta. Ja kyse on siis osaamiskeskuksista, kuten Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja monissa maissa on tehty niin, että on, on yhdistetty eri yliopistokeskuksia. Ja meidän täytyy taata se, että meillä on liikkuvuutta, stipendejä, joiden avulla voidaan katsoa, missä voi opiskella ja taata yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen pääsy näihin opiskelupaikkoihin. Jos ajatellaan vaikka oikeustiedettä, Euroopassa on hyvin paljon oikeus, oikeustieteen opiskelijoita, mutta nyt meidän pitäisi vähän katsoa, millaisia, millaista sosiaalista tarvetta on ja millä tavalla voitaisiin yhdistää näitä toimintoja. Nyt ei puhuta yliopistojen fuusioitumisesta, vaan pikemminkin yhteistyöstä. Ja sitten nämä vastavuoroinen tunnustaminen, se on aiheuttanut ongelmia. Järjestelmät ovat monimutkaisia ja se liittyy myöskin näihin eri ammattinimikkeisiin. Tämä ei koske pelkästään akateemista maailmaa, vaan akateemisen maailman lisäksi on kyse myöskin akateemisista taidoista ja näistä titteleistä – ja tässäkin meidän pitäisi nyt saada vähän enemmän yhtenäistymistä aikaan. Meillä pitää myöskin luoda enemmän joustavuutta järjestelmimme. Meillä on vähän liikaa jäykkyyttä koulutusjärjestelmissämme. Ja myöskin ammattikoulutuksessa, ei pelkästään tietojen hankinnassa, vaan myöskin arvojen hankinnassa. Ja tämä on tärkeää sopeutumisen tarkalta. Koulutushan on elinikäistä ja nyt ei voi lähteä yliopistosta ja ajatella, että pystyy vastaamaan kaikkiin haasteisiin, vaan silloin on taidot, joilla pystyy myöhemmin täydentämään omaa koulutustaan, hankkimaan lisätaitoja. Ja tässä täytyy muistaa, että koulutus, jonka yliopistosta saa, ei kestä koko ikää. Ja myöskin halusin todeta puheenjohtajavaltion edustajana, että me haluamme korostaa sitä, kuinka paljon opetusohjelmia pitää uudistaa. Meidän pitää edistää tutkimusta, yliopistojen sosiaalista vastuuta. Ja toivon, että me saadaan aikaan myöskin kulttuurista muutosta ja käsitteiden muutosta yliopistoissa. Ja koulutus tosiaan olisi saatava politiikan ytimeen. Lissabonin strategiassa tämä kysymys on myöskin keskeisellä paikalla ja meidän täytyy miettiä vielä enemmän rahoitusmalleja. Kiitoksia. Täällä on vielä kaksi jälkikysymystä ja ensin Hannibal ja sitten Hirsch ja sitten nämä Takkulan ja Validelin jälkikysymykset. Mutta ensin Hannibal. Chair, welcome minister. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin ministerille. Me olemme puhuneet Polonian prosessista ja ammattikoulutuksesta ja liikkuvuudesta, opettajien ja op- opettajien liikkuvuudesta. Minä haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy koulujen kielten opetukseen. Tämä täytyy asettaa erittäin tärkeän asemaan liikkuvuuden kannalta. Sekä opiskelijoiden että opettajien täytyy voida liikkua, mutta tämä ei onnistu, mikäli he eivät puhu vieraita kieliä. Kyse ei pelkästään yhdistyneestä kuningaskunnasta, jossa ei ole päästy tavoitteisiin kielten oppimisen suhteen. Monissa muissakin maissa on ollut ongelmia. Nähdäkseni aihe on niin tärkeä, että toivoisin, että Espanja puheenjohtajamaana pyrkisi saamaan aikaan parannuksia. Haluaisin kuulla, miten aiotte tarttua tähän kysymykseen. Vielen Dank, Frau Hirsch. Kiitoksia, Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ministeri, te korostitte sitä, kuinka tärkeä koulutus on ja että te haluatte asettaa painopistealueita, ja mielestäni se on hyvä asia. Te myöskin sanoitte, että liikkuvuus on tärkeää, ja tosiaankin tilanne on se, että monet perheet ovat liikkuvia, ja työpaik- työn takia jotkut esävät pari vuotta Italiassa, pari vuotta Englannissa, pari vuotta Ranskassa. Ja lasten täytyy sitten sen mukaisesti käydä koulua. Ja sitten tämä koululaisten liikkuvuus pitää myöskin ottaa huomioon työntekijöiden lasten tilanne. Jos vanhemmat joutuvat siirtymään, silloin heidän pitää päästä jatkamaan koulunkäyntiä uudella paikalla. Eli onko teillä tavoitteena nyt tällä kaudella tehdä aloitteita liittyen tähän koulun käsitteeseen? Eli tämä tarkoittaa sitä, että EU kehittäisi käsitteen ja jonkinlaisen puiteohjelman, jossa on erilaisia aineita ja opetussuunnitelmia mukana, joka voisi toimia mallina jäsenvaltioilla, mikäli koulu jäsenvaltiossa, jos sanotaan vaikka Eurooppa-koulu, kiinnostuisi tällaisesta toiminnasta ja voisi soveltaa tätä ohjelmaa. Silloin meillä olisi toissijaisuustaattu, koska jäsenvaltiot ovat tässä mukana vapaaehtoisesti, mutta tietysti silloin olisi myöskin vaatimuksena, että jäsenvaltiot hoitavat nämä päät- koulun päätökset samalla tavalla, koska kaikissa jäsenvaltioissa on erilaiset opetussuunnitelmat, eli niiden pitää olla tunnustettavia muissa maissa. Eli olisiko tällainen EU-koulukäsite hyvä? Voitaisiinko jäsenvaltioita vähän lykkiä tämän syyntään, suuntaan niin, että nämä eri koulut todistetaan huomioon eri maissa? Oui, merci euh, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, euh, merci pour les perspectives. Kiitoksia. Niin, kiitoksia näistä suuntaviivoista. Kiitoksia siitä, että olette asettanut politi- koulutuksen unionipolitiikan keskiöön. Minä olin kovasti ilahtunut siitä, että myös humanistiset tieteet on otettu niin hyvin huomioon. Minä haluaisin huomauttaa, että koulutus ei ole pelkästään tällainen yritysten kehittämä, vaan myös koulu, kansalaisten, kansalaisten koulutusyksikkö. Ja minä haluan, te ette ole kuitenkaan puhunut mitään siitä, miten vanhuksetkin ja vanhemmat sukupolvet saataisiin mukaan tähän koulutuspolitiikkaan ja myös liikkuvuuteen. Nykyyritykset politiikassaan, ihmis, henkilöstöpolitiikassaan nimenomaan suosivat usein nuoria ja on unohdettu sitten nämä vanha, vanhemmat henkilöt ja nuoria julkisessa politiikassa tuetaan kovasti. Miten voisimme päästä tästä ongelmasta eroon ja miten voisimme luoda tällaisen sukupolvien välisen koulutussuunnitelman ja näin voitaisiin ikään kuin sitten luoda tällainen silta sen yhteiskunnan, näiden yhteiskunnan eri osapuolten välille. No sitten lyhyesti vielä Takkula. Kiitoksia, <clears throat> haluaisin oikeastaan vähän syventää sitä kysymystä, niin koskee opettajan koulutusta. Eli eh, niin kuin herra ministeri hyvin tietää, niin tulokset eri Euroopan maissa perusopetuksen ja alkuopetuksen kohdalta ovat olleet melko suuret tai, tai niin kuin erot ovat olleet melko suuret näissä tuloksissa, jos verrataan vaikkapa PISA- ja pils tutkimuksia mitä on tehty. Ja näin ollen on selvää, että me tarvitsemme jotakin yhteistyötä perusopetuksen alueella, myöskin opettajan koulutuksessa. Me tiedämme, että se kuuluu pääosin jäsenmaiden kompetenssiin, mutta siitä on komissiolla erilaisia aloitteita asian ympärillä. Ja kysyisin nyt, että onko tässä perusopetuksen kohdalla, perusopetuksen opettajien opettajan koulutuksen kohdalla nyt jotakin sellaista, mitä mitä Espanjan puheenjohtajuuskaudella tullaan painottamaan ja, ja, ja onko teillä ajatuksia myös 2020-ohjelmaan tähän liittyen, että miten nämä perusopettajat, jotka ovat peruskoulussa äh, alkuopetuksessa, miten, miten heidän koulussa voitaisiin vaikkapa harmonisoida Euroopan unionin alueella, että kaikkialla olisi hyvää opetusta tarjolla. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. lyhyesti. Kiitos. είμαι Ίσως δεν έγινε απολύτως σαφής η ερώτησή μου που αφορά... Eli ihan lyhyesti. Ehkä kysymyksenä ei ollut ihan selvä. Täällähän puhuttu tavallaan franchising-toiminnasta ja nyt haluaisin kuulla vähän näistä yksityisistä korkeakouluista. Voitko siitä kertoa vähän lisää? Eli se, että luodaan korkeakouluja Yo, yo creo que efectivamente los... Niin, minä uskon, että juuri tämä kielikysymys on yksi sellainen äh, suuri haaste ja puhun esimerkiksi omasta valtiostani. Meillähän on ongelmia juuri tässä kysymyksessä. Tosin äh, tilannetta on parannettu huomattavasti. On olemassa kieliä, joita puhutaan hyvinkin paljon ja näin sitten on voitu ratkaista tiettyjä kysymyksiä kansallisella tasolla, mutta liikkuvuutta on sitten varmasti jouduttu rajoittamaan Euroopan alueella. Minun mielestäni juuri kielikysymyksestä täytyy tehdä yksi tärkeimmistä kysymyksistä, ja tuo 2020 koulutusyhteistyön kehittäminen nimenomaan liittyy juuri näihin kieliin, samoin kuin elinkäisen oppimiseen, pätevyyteen, tasa-arvon edistämiseen, luovuuden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja tämä asia on yksi määräävistä todellakin. Joissakin jos yhteyksissä puhutaan kaksikielisistä kouluista, ja vaaditaan jonkun kielen selkeää oppi, op, op, osaamista ja tietysti voidaan sitten linkittää tähän muitakin mahdollisuuksia, mutta minä kyllä ymmärrän, että kielten osaaminen on yksi avainkysymyksistä. kysymyksistä ja olen sitä mieltä, että esimerkiksi Erasmus-ohjelman sisällä juuri täytyy tätä kielten osaamista painottaa hyvin kovasti, mutta ymmärrän juuri, että jos puhutte vaikkapa yhdistyneestä kuningaskunnasta ja vaikkapa Espanjasta, niin tämä ongelma on myös kansallisella tasolla olemassa. Joissain muissa valtioissa ongelma on tietysti toisenlainen, koska joissakin on juuri tämä kielten, kielten opettaminen otettu jo alusta lähtien paljon tehokkaammin mukaan. Joka tapauksessa tämä liikkuvuuden käsite on yksi määräävimmistä tekijöistä koulutuksen kannalta ja myös yhteiskunnan kannalta. Ja tässä puhutaan nimenomaan siitä, että muiden osaaminen täytyy tunnustaa. Ja minä uskon, että juuri Erasmuksen pohjalta on pystytty luomaan tätä järjest- kehittämään tätä järjestelmää. Neljä miljoonaa opiskelijaa kulkee maasta toiseen ja saa tuntua uusi, tutustua uusiin ihmisiin, uusiin kieliin, uusiin tapoihin toimia ja luovat tällaista yhte- yliopistojen välistä verkkoa verkko, verkostoa ja sen takia minun mielestäni juuri tämä tällainen liikku, liikkuvuus on yksi hyvin tärkeistä lisäarvoa luovista tekijöistä. Ja minun käsitykseni mukaan juuri tällainen eurooppalaisen koulun, Eurooppa-koulun järjestelmä ei välttämättä ole kaikista paras ajatus, koska me tukisimme enemmän juuri tällaista koulujärjestelmien monimuotoisuutta ja sitten niiden rakenteiden vastaavuutta, mutta emme sitä, että me loisimme kouluista täysin samanlaisia. Me haluamme toimia siten, että nämä rakenteet vastaisivat toinen toisiaan. Totta kai se, että me yritämme nyt linkittää koulutuksen ja opetuksen, eh, koulutuksen ja opetukseen myös nämä vanhemmat henkilöt ja vanhukset, se on hyvin tärkeä ajatus. Ja Euroopan 2014-2020 koulutusohjelman sisällä on puhuttava juuri näistä ongelmista ja erityisesti elinikäisen oppimisen sisällä. Ja varmasti tätä täytyy hoitaa myös rak rakennetusti. Ei kyse ole siitä, että ihminen ei voisi opiskella elämänsä ajan, koko elämänsä ajan, mutta täytyisi myös tarjota tällaisia erityisohjelmia vanhemmille ihmisille ja näiden ohjelmien pitäisi olla myös pysyviä ja elinikäisen oppimisen sisällä näitä pitäisi toteuttaa. Ja sitten nämä PISA-tutkimukset, en nyt lähde tästä keskustelemaan uudelleen sen enempää, kysymys oli hyvin yksityiskohtainen, mutta haluaisin että sanoa, että olisi hyvä tulevaisuudessa pystyä vertailemaan ja arvioimaan näitä edust- opiskelujärjestelmiä nykyisin tuo koulun keskeyttäminen esimerkiksi ei ole samantyyppinen kaikissa jäsenvaltioissa, eikä niitä pystytä välttämättä myöskään vertailemaan toinen toisiinsa kanssa, emmekä voi verrata toisistaan eriviä tekijöitä, eriäviä tekijöitä toinen toisiinsa. Mutta kuitenkin joka tapauksessa tuo opettajien koulutus on hyvin merkittävä asia, ja jos ajattelee nyt sitten osia, esimerkiksi omaa valtiota, niin, niin siihen on sitten olemassa tällainen oma ammatti läpi tämmöinen koulutusohjelmansa, oma maisterin tutkintonsa, jotta pystyy toimimaan opettajana Espanjassa. Tämä on uusi, tämä on uutuus Espanjassa. Me, olemme sitä mieltä, että juuri opettajien ja professorien kouluttaminen on äärimmäisen merkittävä kysymys ja myös sitten tällainen opettajien valintakriteereiden luominen on myös hyvin merkittävä ja me olemme juuri nyt päättäneet kehittää tätä. Meillä ei ole mitään erityisohjelmaa olemassa juuri tähän asiakokonaisuuteen, mutta me toki mietimme yksityiskohtaisesti, mitä, mitä, minkälaisia laajuuksia tällainen hanke mahdollisesti voisi saada. Ja sitten vielä tähän lopuksi sanoisin, että uskon, että koulutuksen koulutusta ei voi ostaa eikä myydä ja koulutuksen pitää näin ollen ikään kuin tämän osto- ja myyntimarkkinoiden ulkopuolelle asettua. Ja minä uskon tällaiseen avoimeen ja liikkuvaan järjestelmään. Ja puhuinkin juuri siitä, että tämä yhteiskunnallinen kannattavuus ja taloudellinen kannattavuus täytyy olla samalla tasolla, mutta minä en halua, että tämä on mikään markkinaväline, mikään kaupan väline, vaan toivon, että tässä puhuttaisiin muuten kuin tuotteen, asiakkaan ja kulutuksen näkökulmasta tästä koulutuksesta. Minun mielestäni meidän täytyy pyrkiä luomaan tällaisia sääntöjä juuri tätäkin varten, jotta tällainen liikkuvuuden sisällä e, monimuotoisuus voisi toteutua ja voimme luoda tällaisen e, eurooppalaisen alueen, jossa ei voida sitten ostaa ja myydä tutkintoja. Se olisi suuri virhe, jos mentäisiin tällaiseen myyntipolitiikan puoleen. Me, me puhumme koulutuksesta ja kulttuurista ja ihmisarvosta ja myös yhteiskuntamme arvosta, kun puhumme koulutuksesta. Vielen Dank, Kiitoksia, Te olette antaneet pitkiä hyviä vastauksia. Tämä nyt oli melkein jo kuuleminen. Näitähän meillä nyt ollut, ollut tässä parin viikon aikana. Tällä puheenjohtajakaudella olemme löytäneet teistä kanssataistelijan, myöskin mitä tulee koulutuksen rahoituskysymyksiin. Ja te puhuitte siitä, että Erasmus on saanut aikaan paljon enemmän kuin monet muut hankkeet Euroopassa, Euroopan integraation kannalta, niin voin sanoa, että yksi on unohdettu. Ja nyt haluan pidentää tätä keskustelua, mutta Comenius perustettiin sitä varten, koska Erasmus oli niin menestyksekäs, ja Grundtvig perustettiin aikuiskoulutukseen siksi, että tämä ohjelma oli niin menestyksekäs. Ja varmasti autatte meitä jatkamaan ja kehittämään näitä kolmea hanketta ja myöskin Leonardoa etemään – No sitten vielä yksi asia, joka on minulle tärkeä. Te sanoitte, että yliopiston pitäisi olla eurooppalaisia, ja sanoisin, että jo keskiajalla yliopistot olivat eurooppalaisia. Me olemme pakottaneet ne muuttumaan. Valtiot ovat pakottaneet niitä muuttumaan ja rakentaneet esteitä. Ja olisi hyvä, jos nyt Bolonian avulla näitä esteitä voitaisiin purkaa. Ja sitten jos te seuraavassa kokouksessa muistaakseni Budapestissa keskustelette Bologna-kysymyksistä. Ehkä voisitte pitää kollegoiden kanssa huolen siitä, että kyse on vain näiden esteiden purkamisesta, koska valtaosa yliopisto oli jo eurooppalaisia. Mutta sitten monet ministeriöt ja virastot ovat muokannut niitä omien kansallisten näkemystensä mukaan. Ja Bolonian tavoitteenahan oli lisätä liikkuvuutta, ja sehän oli jo keskiajalla mahdollista. Eli jos te nyt viette tämän viestin eteenpäin, niin varmaan muistatte myöskin, että Bologna-kysymyksissä meidän pitää jatkaa yhteistyötä, olemme teille kiitollisia, ja sitten puheenjohtajakauden lopuksi katsomme, miten pitkälle olemme päässeet. Eli lykkö tykö, ja voin vakuuttaa teille, että jos tarvitsette apuamme, niin totta kai annamme sitä mielellänne teille. Ja kollegani ovat myöskin kiinnostuneita erinäisiin tilaisuuksiin tulemisesta. Meillähän on myöskin meppejä, joita tarvitaan yhteispäätösmenettelyissä, ja toivottavasti Espanja on tässä mielessä poikkeuksellinen puheenvaltio. Eli kaikkea hyvää teille, kiitokset kollegoille, ja nyt hyvästelemme ministerin, ja pyytäisin, että pidämme nyt pienen tauon, tässä on nyt pieni yksi tekninen juttu, mikä pitää vielä hoitaa. Mutta kiitoksia kovasti, ministeri.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 We start once again. The technical problems are solved, I was told. Tekniset ongelmat on ratkaistu. The people of the administration of the secretariat, stop talking. Eli sihteeristön jäsenet, nyt suut suppuun. Kokous jatkuu. Verlinger, kiva tavata. My God. Oh, what happens? half of Spain was here. Huh? Okay. So, <laughs> so, es geht weiter in Deutsch. Punkt 5 der Tag. Sitten kohta 5 esityksellä Euroopan uusi digitaalinen asialista I 2010 aloitteesta Digital EU-hun. Esittelijä on Ivan. Hän esittelee nyt lausunnon päävaliokunta, teollisuusvaliokunta on muuttanut tätä otsikkoa. Del Castillo on antanut mietinnölle uuden nimin, eli Euroopan uusi digitaalinen asialista I-2010 aloitteesta Digital EU-hun. Mutta se nyt ei haittaa. Otsikon muuttaminen ei muuta mitään siinä, että tästä asiasta teillä nyt on lausunto. Eli Ivan, olkaa hyvä. Mulțumesc. Kiitoksia. Aivan ensiksi minä haluaisin sanoa, että minä olen esittänyt tämän tekstin ainoastaan niistä asioista, jotka käsittelevät meidän valiokuntamme asioita, eikä tämä ole siinä, sitä näkökulmasta katsottuna mitenkään hirveän kattava kokonaisuutenaan, ja tätä voidaan varmasti muokata vielä kovasti, jos kollegat niin toivovat. Eli toivotan tervetulleeksi kaikki muutokset. Jokainen Euroopan unionin kansalainen joutuu nyt, on joutunut huomaamaan, miten teknologia kovasti kehittyy nopeaa vauhtia ja tieto- ja viestintäteknologia erityisesti. Ja me olemme joka päivä tottuneet siihen ja kaikki opettelemme ja opettelemme uuden teknologian käyttöä ja olemme tottuneet käyttämään monenlaisia uuden teknologian muotoja. Tämä strategia I2010 vastaa yhteen teknologian tavoitteista, erityisesti interaktiivisten teknologioiden käytöstä ja näin tämän Euroopan alueen ikään kuin pienentämisestä ja, eh, ja hyvinvoinnin lisäämisestä ja sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden lisäämisestä on nyt kyse. Ja erityisesti minä nyt puhun tästä siitä, että Euroopan unioni olisi johtoasemassa teknologian ja edistyneiden teknologioiden mukaan ottamisessa tieto- ja viestintäteknologian alalla. Ja tämän strategian täytyy vastata niihin haasteisiin, joihin Euroopan unioni ei vielä ole päästy, päässyt. Meillä on nyt omat uudet tavoitteet tälle strategialle 2010. Ja meidän mielestämme on hyvin mahdollista nyt tätä monimutkaista asiakokonaisuutta viedä eteenpäin ja erityisesti nostaa kansalaiset etusijalle tämän politiikan kehittämisestä, kehittämisessä. Ja kansalaisten pitäisi pystyä nyt nauttimaan tämän politiikan hedelmistä, kun tieto- ja viestintätekniikan palvelut tulevat lähelle heitä ja meidän täytyy myös taata tietoturva tämän tieto- ja viestintätekniikan käytön, yhteen, käytön yhteydessä. Euroopan Euroopan unionin pitäisi tästä tulla kilpailukykyisemmäksi kansainvälisellä tasolla ja unionista pitäisi tulla myös entistä pätevämpi ja nimenomaan tietoon perustuva vahva yhteiskunta ja tieto, tieto- ja viestintätekniikan pitäisi nimenomaan tukea kansalaisten elämää, eikä hankaloittaa sitä, niin kuin joissain valtioissa asia vielä valitettavasti nähdään. Minä olen ottanut tässä esille muutamia ongelmakohtia myös, joita tässä tekstissä ja ehdotuksessa oli. Erityisesti kyse on nyt siitä, miten nuoret helposti pääsevät tietotekniikan järjestelmiin käsiksi koulutuksessaan, mutta sitten muut yhteiskunnan osat välttämättä eivät. Ja tämän, mutta joka tapauksessa me voimme iloita siitä, että nuoret ottavat tämän uuden teknologian niin innokkaasti käyttöön ja, ja haluavat sitten näin muokkautua kilpailukykyisemmiksi myös työelämässä ja voivat näin vastata tulevaisuuden yhteiskunnan haasteisiin tieto- ja viestintäkysymyksissä. Näin ollen tällä e-hallinta, hallintojärjestelmällä voimme nopeammin hoitaa monia, monia hallinnollisia asioita ja ottaa käyttöön uusia, nopeampia välineitä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja me yritämme tässä nyt todellakin päästä juuri tietoon perustuvan yhteiskunnan alkulähteille ja kansain kilpailukykyisimmäksi kansainvälisesti. Me olemme sitä mieltä, että tämän hankkeen pitäisi olla muiden hankkeiden, muiden tietoja ja viestintäteknologiaan liittyvien hankkeiden rinnakkaishanke, siis tämän I2010 strategian Nämä hankkeet pitäisi linkittää toinen toisiinsa ja luoda selkeää lainsäädäntöä unioniin. Ja erityisesti muistaa, että meidän täytyy monimuotoisuutta tukea samoin kuin kulttuurisia arvoja luodessamme, kehitellessämme tätä tieto- ja viestintäteknologiaa. Euroopan unionissa täytyisi pystyä myös luomaan tällainen ikään kuin tilausvideopalvelu, eh, jonka pohjalta sitten eh, kansalaiset pääsisivät helpommin käsiksi teatterinäytöksiin ja elokuvanäytöksiin myös ihan kotonaan. Ja Jean Monnet jo alun perin tuolla Euroopan unionin luomisessa, luomisvaiheissa puhui juuri Euroopan kulttuurin levittämisestä erinäisten menetelmien kautta. Ja juuri nyt nämä uudet tieto- ja viestintäteknologiat voivat meitä auttaa näiden kulttuuri elementtien levittämisestä rajat yli, yli, yli, ylitse. Ja näin Euroopan kulttuurista omaisuutta voimme välittää kaikille kansalaisille, niin että kaikki kansalaiset voivat eh, missä tahansa Euroopan unionin valtiossa saada tietoa eri maiden kulttuurista ja näin ollen tuntea itsensä eurooppalaisemmaksi. Ja tämä voisi eurooppalaista identiteettiä vahvistaa. Ja vielä lopuksi huomauttaisin, että me tarvitsemme tällaisen eurooppalaisen edistyneiden viestintäteknologioiden kampanjan. Se auttaisi nimittäin kovasti Euroopan unionin kansalaisia ymmärtämään, mitä etuja näistä uusista teknologioista heille on, ja se auttaisi myös heitä käyttämään näitä laitteita ja eri viestinnän muotoja ja tiedon saannin muotoja. Näin me tarvitsemme tällaisen seuraavan kampanjan ja myös tämän alueen tai tämän aihealueen avoimuutta pitää kehittää niin, että se ei tunnu mystiseltä ajatukselta kansalaisten näkökulmasta, vaan vapauta pääsyltä uuteen tietoon. Ja tällainen uusi väline, avoin tietoyhteiskunnan teknologian käyttöönottoväline ja kampanja sen edistämiseksi on erityisen, merkit, erityisen tarpeellinen. Tämä strategia 2000, I 2010 on hyvä strategia ja sitä on syytä tukea. Tosin meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy tulevaisuudessa ottaa vielä kunnianhimoisempia askelia tietoja ja viestintäyhteiskunnan kehittämiseksi Euroopassa. Kiitoksia. Hei Van. Kiitoksia sitten Trypel. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kollege Ivan. Kiitoksia puheenjohtaja, kollega Ivan. Tästä alustuksesta kuulin, että teillä on hyvin eurooppalaisia tavoitteita siinä mielessä, että kyse on kansalaisista ja nuorista erityisesti. Heille pitäisi saada mukaan ja heille pitäisi antaa mahdollisuuksia olla mukana teknologian käytössä. Minulla olisi pari kysymystä asioista, jotka eivät minulle olleet aivan selkeitä. Kuten Viski totesi, mehän tiedämme, että monissa maissa on koulutusköyhyyttä, myöskin Saksassa, ja sitä tulee torjua kaikilla tavoin. Te totesitte, että koulujen, kouluissa pitäisi saattaa kollaista heille teknologiaa. No, nuoret tietävät parhaiten, tuntevat paremmin tämän teknologian kuin vanhemmat sukupolvet. Ja siksi koulutuspolitiikalla pitää miettiä tiettyjä sisältöjä. Se on tietysti asiasta olen samaa mieltä mutta se, että pitäisi lähentää teknologiaan, no elämäkokemukseni mukaan se nyt ei ole ihan tarpeellista. Sitten te puhuitte eurooppalaisesta sivustosta. Ilmeisesti kyse on jostain julkisesta sivustosta. Eli onko tämä siis julkinen vai yksityinen portaali, sitä voisitte ehkä vähän selventää, jossa voitaisiin tilata videoesityksiä, esimerkiksi eurooppalaisia elokuvia, ja sitten muita eurooppalaisia tapahtumia, esimerkiksi teatteri- tai konserttiesityksiä. No tätä nyt en ymmärrä. Ymmärrän kyllä, jos sanotaan, että kun on maksullista televisiota tai sitten siellä voi ehkä katsoa ilmaiseksi elokuvia. Mutta missä kontekstissa tämä nettisivusto liittyy tähän televisioon ilman rajoja? Ja sitten nämä teatteri- ja konserttiesitykset, No, tämä käsite ei nyt oikein vakuuta minua. Ja sitten jos meillä on nettisivusto, jossa on elokuvia, no miten sitten tekijänoikeudet. Eli kaikkia tällaisia kysymyksiä pitäisi vielä selvittää. Ja sitten europeana. Edellisen europeana keskustelun jälkeen tilanne oli se, että julkisena eurooppalaisena kirjastona siellä olisi kaikki nämä teokset käytettävissä. Noudatan tietysti kaikkia lakeja, jotka tähän liittyvät. Ja sitten sanoitte, että tämä ei ole Googlen kilpailija, vaan se on täydennys Googlelle. Mutta vaikka haluaisimmekin, me emme millään voi kilpailla Googlen kanssa, koska siellä on paljon pidemmälle. Ja jos nyt katsotaan tätä kriisiä ja missä on voittoja saatu, no me emme tällaista nyt halua, emmekä voi lähteä tälle tielle, Tästähän on jo keskusteltu ja meillä on aivan selvää, että kyse on täydentävästä tarjouksesta ja kyse ei ole mistään yksityisestä yrityksestä, joka olisi tästä vastuussa, vain kyseessä olisi siis tarjonta, joka on kaikkien eurooppalaisten käytettävissä. Kiitoksia sitten Lokkegaard. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin lausunnon laatijalle hänen esityksestään. Yleisesti ottaen voin todeta, että olen lausunnonlaatijan kanssa samaa mieltä. Minäkin haluaisin kuitenkin lisätä jotakin hieman tähän keskusteluun. Muutaman lisäkommentin ja ehdotuksen tekisin tämän lausunnon vahvistamiseksi. Uskoakseni kaikki ovat samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme nopeita nettiyhteyksiä Euroopassa niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla. Tämä nähdäkseni pitäisi vielä täsmällisemmin ilmaista tekstissä. Kuinka tämä sitten toteutetaan käytännössä? Kuinka varmistetaan, että strategia onnistuu? Ilmikään suuri salaisuus, että Barroso on 2020 strategia-asiakirjassaan viitannut siihen, että hän haluaisi tarkastella lasikuituteknologian osana tätä strategiaa ja yhteisen verkon luomisstrategiaa. Yksityinen sektori tietystikin pitkälti tätä kehittää, mutta mutta kyse ei ole niinkään poissulkevuudesta, vaan pikemminkin yhteistyöstä asioiden kulkemisesta käsi kädessä. Markkinoiden täytyy tietystikin olla mukana määrittelemässä kehitystä, mutta toisaalta meidän täytyy kaikkien ponnistella, jotta todellakin saadaan netti myöskin kaikkein kaukaisimmille seuduille ulottumaan. Entä sitten valtion tukien maksumahdollisuus? teknologian kehittämiseksi. Ehkä tämäkin kysymys voitaisiin käsitellä tässä lausunnossa. Minä kannatan voimakkaasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Tämä on tietystikin se, mitä aina hoetaan, mutta nähdäkseni tämä on ratkaisu tämän teknologian levittämisen varmistamiseksi. Täytyy käyttää yksityisiä markkinoita hyväksemme, mutta toisaalta tunnustaa se, että mikä halutaan nopeaa kehitystä, niin kuin halutaankin, niin sitten tarvitaan myöskin jonkinlaista sääntelyä ja myöskin valtion tason interventioita. Uskoakseni meidän pitäisi pyrkiä ottamaan nämä kaikki seikat mukaan tähän tekstiin. Lisäksi siihen, mitä Rova Trypel totesi nuorista ihmisistä, olen täysin samaa mieltä. Ongelma on kuitenkin se, että kun puhutaan nuorista ihmisistä, niin ehkä pitäisi pohtia sitä, miten nämä sähköiset taidot saataisiin levitettyä muidenkin keskuuteen – niiden, jotka eivät tällä hetkellä ole kovinkaan innokkaita käyttämään nettiä, esimerkiksi vanhukset ja muut ryhmät. Nuoret todennäköisesti joka tapauksessa pärjäävät kyllä netissä. Nuoret, nuoret tietenkin täytyy ottaa mukaan tähän ohjelmaan, ei siinä mitään, mutta pitäisi pohtia näitä muitakin ryhmiä, jotka ovat tässä suhteessa hieman epäsuotuisemmassa asemassa, ovat hieman jälkijunassa verrattuna nuoriin. Niin ikään haluaisin huomauttaa, että ehkä meidän pitäisi painottaa – sekundäärisiä, toissijaisia hyötyjä, joita tästä tulee. Esimerkiksi sähköinen kaupankäynti vilkastuu. Täten voimme myötä vaikuttaa kasvuprosessiin, joka on muutenkin jo osa 2020-strategiaa. Tätäkin puolta voitaisiin painottaa. Tänä päivänä ongelma on se, että ihmiset eivät riittävästi luota sähköiseen kaupankäyntiin. Suhtautuisin epäilevästi. Ehkä tätä puolta voitaisiin niin ikään kohentaa. Joten kaiken kaikkiaan uskoakseni meidän pitäisi puhua myöskin copyright-kysymyksistä ja nettipiratismista. Meidän täytyy valiokuntana ilmaista kantaamme näihin kysymyksiin myös. Tässä yhteydessä meidän pitäisi painottaa myöskin taiteilijoiden ja tekijöiden tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuskysymyksiäkin täytyy kattaa. Meitä kaikkia kiinnostaa tietystikin internet ja sen käyttömahdollisuudet, mutta emme voi puhua internetistä niin kuin se olisi pelkästään eurooppalainen hanke, vaan internet, internet täytyy nähdä maailmanlaajuisissa yhteyksissään myös. Frau Kollegin Kammer-Evert. Kiitoksia sitten Kammer-Evert. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich bin... Kiitoksia. Olen kiitollinen kollega Ivalle siitä, että hän aluksi korosti sitä, että mietintö on hyvin merkittävä, se vahvistaa ihmisiä ja kuluttajat on otettava keskiöön ja muutkin ihmiset. Komission ehdotus oli minun mielestäni hiukan liian laiha. On tietysti aivan oikein edistää digitaalisen aikakauden etuja, mutta myöskin sosiaalista kulttuuri- näkökulmat pitää ottaa huomioon. Ja ehkä mietinnössä pitäisi vielä tehdä tämä selvemmäksi. Komission ehdotuksesta puuttuvat käsitteet, joita toissa viikolla käsiteltiin Crossin kuulemisessa, esimerkiksi verkon neutraliteetti tai yhteensopivuus verkkojen interoperabiliteetti. Nehän luovat varsinaista lisäarvoa kansalaisille ja käyttäjille. Myöskin nämä alat ovat meille parlamentille erittäin keskeisiä. Ja meidän pitää vielä selkeyttää sitä, että tämä I, E-inkluusio, se ei liity pelkästään mediakäyttötaitoon, vaan tämä tänään puhuttiin juuri tästä koulutuksen ja köyhyyden välisestä yhteydestä. Ja tällä alalla meidän täytyy tarkastella, millä tavalla tätä kuilua informaatiokysymyksissä voidaan kuroa umpeen. Ja tämähän ei liity pelkästään kompetensseihin, vaan myöskin taloudellisiin mahdollisuuksiin saada pääsy näihin uusiin digitaalisiin mahdollisuuksiin. Ja Euroopassa meidän täytyy vielä löytää jättää vastuu siihen, mitä voidaan estää se, että tämä kuilu levenee. Ja meidän täytyy vaikuttaa siihen, että tämä kuilu saadaan siis kurotuksi umpeen. Ja minusta, ja varmasti koko valiokunnan kannalta on tärkeää se, että taataan tiedonvälyksen vapaus ja kulttuurin monimuotoisuus. Kun puhutaan digitaalisesta agendasta, usein puhutaan käsitteistä, kuten telekompaketin yhteydessä, eli palveluiden ja verkon neutraalisuus. Ja parlamenttihan sai suuren voiton, kun se onnistui tämän teknologian ja palveluiden neutraliteetin lisäksi on myöskin taattu tiedon, vapauden ja kulttuurin monimuotoisuuden näkökulma. Ja toivoisin, että tätä korostettaisiin lausunnossamme vielä erityisesti, kun puhutaan digitaalisesta agendasta ja siitä, mitä tulevaisuudessa Euroopassa halutaan saada aikaan. Kaikkea ei voida tarkastella pelkästään talouden kannalta, vaan juuri kulttuurin monimuotoisuus ja tiedonvälityksen vapaus, ne ovat meille erittäin arvokkaita asioita ja niitä on ehdottomasti suojeltava. Biski. Kiitoksia sitten Biski. Vielen Dank. Ich will nur einen... Kiitoksia. Minulla olisi vain yksi seikka, jonka haluaisin vielä nostaa esiin. Kaiken kaikkiaan Täällä on puhuttukin jo digitaalisesta kompetenssista ja mediakompetenssista, millä nimellä sitä sitten kutsutaankin. Siihen on oltu kiinnittää enemmän huomiota. Mikä pitää paikansa, että digitaaliset välineet, niin sanottu tulevaisuuden tekniikka, joka on tänä päivänä olemassa, on täällä tänään. Meidän täytyy katsoa kuitenkin, että kompetenssin kehittyminen on kovin heppoista. Tässä voidaan sanoa kaksi seikkaa. Televisio-aikana voidaan puhua audiovisuaalisesta lukutaidottomuudesta. Kaikki kuvaavat, ottavat valokuvia. Kuitenkin Euroopassa on erinomaisia kuvaajia, mutta toisaalta osataanko kuvia luki, lukea? Tämä on kompetenssikysymys. Miten voitaisiin ylipäänsä kiittää, kiittää enemmän tällaisen huomiota? Kaikki kuvaavat itse elokuvia kameroillaan. Miksi sitten on niin vähän hyviä ohjaajia? Uskoakseni yksi tulevaisuuteen suuntautuva kysymys tulee olemaan se, miten kompetenssia kehitetään ja miten ihmisiä opetetaan käyttämään hyväkseen digitaalisia välineitä tietoisesti. Tietoisuus on avaintekijä. Kaikki muu nähdäkseni sujuu ainakin osittain kaikki muu etenee huolimatta siitä, haluammeko vai emme. Kehitys kehittyy. Meitä googeloidaan, Googlea käytetään asiaan, voidaan suhtautua useammalla tavalla. Mutta mediakompetenssi, digitaalikompetenssi, myöskin kulttuurin välineenä pitäisi saada välitettyä eteenpäin. Ja tämä pitäisi painottaa, tätä pitäisi painottaa enemmän. Kiitoksia sitten Paul Schmidt van egy olyan német közmondás, tisztelt elnök asszony, hogy Schuster bleib beim deinem leisten. Schuster maradj a kaptafánál. Úgy gondolom, hogy... Meidän suutarin on parempi pysyä lestissään. Tässä valiokunnassa meidän pitäisi käsitellä asioita, jotka liittyvät kulttuuriin. Miten digitaalinen vallankumous voi edistää kulttuuria? Eurooppa on nyt Yhdysvaltoja Japania, Japania jäljessä. Yhdysvalloissa on tullut esiin ajatuksia siitä, miten pienen tilaan voidaan varastoida hyvin paljon musiikkia. Ei pelkästään popmusiikkia, vaan esimerkiksi klassista musiikkia myöskin. Ja siellä on nyt ajatuksia sen suhteen, miten sähköisesti voidaan lukea kirjoja, miten voidaan ladata erilaisia asioita. Joka sekunti yhdysvaltalaiset lentokonematkustajat lukevat sähköisiä kirjoja, ja tällaisiin asioihin meidän tulisi keskittyä. Tällä alalla tarvitaan enemmän tutkimusta, eurooppalainen musiikki, eurooppalainen kulttuuri tuli saada paremmin esille näiden uusien teknologisten välineiden kautta. Eli tämän Euroopan kulttuuriperintöä, jota meidän tulisi edistää näillä keinoin. Me olemme jäljessä myöskin kehityksessä. Me olemme hitaita, byrokraattisia Meitä on 27 jäsenvaltioita ja tätä asiaa käsitellään 27 eri tavalla. Jotta voisimme kilpailla Googlen kanssa, no siitä tilanteesta ollaan vielä kaukana, mutta meillä kuitenkin voi olla jotain eurooppalaista. Jonkinlainen nettisivusto, jossa edistetään kulttuuria. Ja mielestäni tutkimus ja kehitys tällä alalla olisi tervetullutta. Also. No niin. Ensinnäkin haluaisin todeta, että jos ne puhumme nyt koululaisista ja netin käytöstä, niin sitten voidaan kyllä lopettaa. Ja jos nyt ei edes tiedetä, miten näissä asioissa edetään, sitten on liian myöhäistä. Eli jo kouluissa meidän pitää taata tämä pääsy alusta pitäen. Sehän on ollut pitkään tavoitteemme peruskouluissa kaikkialla Euroopassa pitäisi saada internetyhteydet käyttöön. Eli meidän pitää jatkaa näitä ponnisteluita. Ja nyt olen täysin samaa mieltä siitä poikkeuksellisesti kaikesta, mitä Biski sanoi. Hän oli oikeassa. Hän puhui kulttuurista, kulttuurin monimuotoisuudesta ja tekstissä puhutaan siitä jotain, mutta ei kuitenkaan kovin selkeästi. Ja pyytäisin, että Biski tekisi tästä asiasta tarkistuksen. Ehkä voitte tehdä sen jonkun toisen kanssa. Eli meidän täytyy tehdä se, mitä meidän tulee tehdä, eli vaikuttaa siihen, mitä muussa valikunnassa tehdään, ja meidän täytyy kiinnittää huomiota kulttuuriseikkoihin. Ja europeana pitää mainita, mutta ei vain pidä sanoa, että no me nyt jotain me olemme tehneet, mutta Google nyt on kuitenkin tärkeämpi. Europeanalla on arvoa sinänsä. Ja täytyy todeta, että on jo olemassa kulttuuri nettisivusto. Ja kaikkea ei tarvitse uudelleen keksiä, vaan meidän täytyy vain miettiä, miettiä, mitä meillä on jo olemassa. Ja siksi mielestäni meidän pitää nyt olla varovaisia tämän sanamuodon suhteen. Enkä usko, että kukaan olisi iloinen siitä, jos tämä tilausvideot, nämä elokuvat olisivat siellä, missä ovat tekijänoikeudet, kuka nämä maksaa, tai sitten ilmaiset konsertit ja teatteriesitykset. Eli täytyy nyt olla hiukan varovaisia tämän sanavuoden kanssa, ja meidän täytyy vähän tiivistää tätä ja korostaa sitä, mitä teollisuusvalikunnassa ei ole niin tärkeää. Eli koulutus on meille tärkeää, kulttuuri on meille tärkeää, tiedotuskampanjoita voidaan tehdä näistä aiheista, ja niiden täytyy olla yhteydessä myöskin europeanaan. Meidän täytyy todeta, mitä on jo olemassa. No, kaikki eivät siihen tartu, mutta ei koko tarjontaa kukaan mukaan kokonaan käytä. Ja siksi katsoisin, että jotain kohtia tästä pitää vielä muokata uudelleen. Ei nyt varmaan tarvitse järjestää mitään kuulemista, jotta voidamme löytää vastauksen tähän maksulliseen videokysymykseen. Ehkä voitte vielä selvittää näitä asioita meidän enemmän. Eli kollegat, jotka ovat käsitelleet näitä asioita, voisivat Ivanin kanssa miettiä tarkistuksia, jotta nämä koulutuksen ja kulttuuriin liittyvät seikat saadaan paremmin esille. Sitten onko komission edustaja paikalla? Sieltä olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä kuuntelin erittäin kiinnostuneena tätä keskustelua. Minäkin katson, että teidän panoksenne todellakin myötä vaikuttaa niiden asioiden painottamiseen, joita te haluattekin paremmin tuoda esiin. Ja muutoinkin katsomme, että teidän kantan, kantanne on sellainen, johon komissio voi suhtautua myötämielisesti. Me tulemme ottamaan tähän digitaalisen asialistan mukaan parlamentin kannanotot. Enempää tässä voisi, voisi sanoa edes. Kiitoksia. No sitten vielä Ivanille puheenvuoro, olkaa hyvä. Äh, niin, ensiksi haluaisin huomauttaa, että minä olen käyttänyt pohjanani ainoastaan tätä komission tekstiä, enkä ole voinut ihan kaikkia yksityiskohtia omassa tekstissäni käsitellä, mutta joka tapauksessa olen puhunut juuri nuorista ja siitä, että nuoriin pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska nuoret ovat kaikista dynaamisin ja innokkain ja, ja kekseliäin äh, asia, äh, henkilö, kansalaisryhmä Euroopan unionissa ja myös tälle hyvin tärkeä tekijä kansainvälisellä tasolla, kun ajattelemme uuden uuden teknologian käyttöä ja uusimman, uusimpien keksintöjen käyttöä. Ja näin täytyy huomauttaa, että on olemassa kyllä huomattavaa, huomattavaa syrjintää niiden nuorten välillä, jotka ovat, asuvat maaseudulla tai sitten kaupungissa teollistuneemmilla alueilla. Ainakin pääsy tällaiseen uuden teknologian käyttöön on hyvinkin paljon toisenlainen maaseudulla kuin kaupunkialueilla. Ja näin yhteiskunnan täytyisi pystyä tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille nuorille, ovat he sitten maaseudulla tai kaupunkialueilla koska nyt vielä alueet kovasti eroavat toinen toisistaan sekä valtioiden sisällä että unionissa kokonaisuutenaan. Sitten tässä e-hallintohankkeessa minä en puhu pelkästään tästä perinteisestä koulutusjärjestelmästä, vaan puhu myös tietysti elinikäisestä koulutuksesta ja kaikista, eli kaikista yhteiskuntaryhmistä, samoin kuin sitten työmarkkinoihin sopeutumisesta näiden uusien viestintäteknologioiden käytön kautta me elämme nyt sitä aikaa, että Euroopan unionin talous ja myös sosia- yhteiskunta joutuu kärsimään suurista muutoksista ja ongelmista, ja meidän täytyy pystyä vastaamaan näihin ongelmiin. Puhuin myös tästä yhteisestä portaalista, tästä tilausvideopalvelujärjestelmästä. Siihen kaikki jäsenvaltiot voisivat osallistua. Jokainen voisi päättää itse, miten haluaa viedä eteenpäin omaa kulttuuriansa eurooppalaisella tasolla ja siitä, siihen, että sitä varten luotaisiin tämä portaali. No, kun nyt luin tätä komission alun peristä, per, peristä tekstiä, siellä puhuttiin tästä hankkeesta, tilausvideopalvelusta eli Video on Demand-hankkeesta, ja erityisesti me toivomme, että tällainen hanke voitaisiin saada aikaiseksi ja voitaisiin sitten jollain järkevällä tavalla hallinnoida tätä järjestelmää eh, teollisten tekijänoikeuksien näkökulmasta, mutta näin suuri kansan joukko pääsisi käsiksi näihin monenlaisiin, tähän monenlaiseen, moninaiseen kulttuuritarjontaan, joita eh, unionissa on. Jokainen sitten kansallisella tasolla lainsäädännössä hoitaisi juuri nämä teolliset tekijänoikeudet, mutta näin saataisiin kansalaisille lähemmäs kaikkea kulttuuria ja mitä eri jäsenvaltioissa on. Ja sen takia me haluaisimme luoda tällaisen kehyksen eurooppalaiselle kulttuurille. Ja näin jokainen voisi tuntea, saada tuntea kuuluvansa enemmän tähän eurooppalaiseen perheeseen. Ja sitten siitä, että nyt unioni on Yhdysvaltain ja esimerkiksi Japanin suuntaan menettänyt kilpailukykyään uusien teknologioiden kehittämisessä. Ja minä juuri aikaisemmin juuri sanoin, että meidän täytyy keskittyä tähän luovuuteen ja sitten näihin keksintöihin, innovaatioihin, koska nuoret nimenomaan ymmärtävät, mitä etuja tällä tieto- ja viestintäteknologian käytöllä on ja miten voidaan luovuuden ja uusien keksintöjen kautta voittaa maaperää kansainvälisellä tasolla ja näin me voimme sitten päästä tuolle, tuohon johtajan asemaan maailman tasolla. On huomattava, että Yhdysvallat ja Japani nyt tietysti ovat menneet kovasti eteenpäin ja ne ovat myös, ne pystyvät kiinnittämään eurooppalaisten nuorten huomion myös itseensä. Meidän täytyy pystyä nyt tästäkin asiassa kilpailemaan niiden kanssa. Sitten tästä sähköisestä kaupankäynnistä. Jos me pystymme viemään näitä uusia teknologioita eteenpäin koko unionin alueella, ehdotamme, ehdotuksemme mukaisesti, niin kansalaiset saavat myös entistä enemmän tietää, miten heidän jokapäiväinen elämänsä voi sähköisen kaupan ja muiden menetelmien kautta parantua, mutta että heidän tietoturvaansa ja yksityisyyden suojaansa ei heikennetä unionin tasolla. Ja tämä turvallisuuden tunne vaikuttaa siihen, että sähköinen kaupankäynti pystyy pysymään elinkelpoisena. Kokonaisuutenaan katsottuna unionin täytyisi pystyä vastaamaan myös kansainvälisten uusien teknologisten järjestelmien haasteeseen ja ottaa ne käyttöön mahdollisimman nopeasti. En tiedä, oliko vielä muita kysymyksiä. Kiitoksia. Niin, Kiitoksia. Jo, Ensimmäinen helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Eli teidän pitää tehdä tarkistukset tällä viikolla, jotta viimeistään maanantaina voitte sitten jättää ne sisään. Eli maanantaina puolelta päivin ensimmäinen helmikuuta. Äänestys on 22. päivä helmikuuta. Eli kiitoksia Ivanille, kiitoksia kollegoille. Sitten kohta kuusi. Ivo Belet, internetin hallinto tästä eteenpäin. Teollisuusvaliokunta on vastuuvaliokunta ja tässäkin ensimmäinen helmikuuta puolta päivin on määräaika tarjottu jättämiselle. Iivo, ole hyvä. Ähm, äh, bedankt, äh, Doris, äh, beste collega's, Kiitoksia paljon Doris, hyvät kollegat. Aiemmin Joo, kävimme syvällisen keskustelun aiheesta valiokunnassa, joten en halua toistaa kaikkea, mitä tuolloin tuli todetuksi. Lyhyesti vain nyt kertoisin, missä nyt mennään, ja esittäisin samalla saman kommentin, jonka kollega esitti edellisen mietin yhteydessä. Työ on vielä kesken. Kyseessä on lausuntoluonnos vasta. meillä on suhteellisen vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan, koska toinen valiokunta on vastuuvaliokunta, emme me. ITRE-valiokunta on vastuussa tästä. Meidän täytyy hyvin nopeasti toimia tämänkin sen suhteen, eli ensi maanantaihin mennessä täytyy tehdä muutosesitykset, mikäli sellaisia haluaa tehdä. Joten aika on vähän. Mistä oikeastaan on kyse? Nyt on kyse maailmanlaajuisesta internetin hallinnasta. Totesin jo edellisellä kerralla, että yksityiset yritykset ovat tässä suhteessa määräävässä asemassa. Ikana niminen voittoa tavoittamaton, vai tavoittamaton järjestö on toisaalta myöskin mukana kuviossa. Yksityiset yritykset ja myöskin voittoa tavoittamaton yritys Ikan ovat olleet muokkaamassa tilannetta. Asiakirja, joka on pohjana Tällä keskustelu on erittäin hyvä. Internetin hallinta on toiminut toistaiseksi suhteellisen hyvin. Kaikki on syynyt hyvin, mutta kuitenkin on erittäin herkessä asemassa, varsinkin Euroopan unionissa, kun tarkastellaan, maa, tarkastellaan internetin hallintaa. Katsotaanpa esimerkiksi, mitä viime vuonna tapahtui rahoitusmarkkinoilla. Tämä on yksi hyvä esimerkki. Uskon, että tällaiselta ilmiöltä ei voi välttyä tällä saralla. Hallitusten pitäisi ottaa enemmän vastuuta, varsinkin eurooppalaisten hallitusten. Niiden täytyisi toimia myöskin aktiivisemmin maailmanlaajuisesti, kun pyritään hallitsemaan internettiä. Kuten totesin, tämä on lausunto, joka menee teollisuusvaliokunnan mietintöön. Ja tässä emme keskity niinkään teknisiin asioihin, vaan meidän valiokuntamme keskittyy sellaisiin seikkoihin, jotka kuuluvat meidän valiokunnallemme, esimerkiksi koulutus- ja kulttuuriseikkoihin. Sen vuoksi lausuntoluonnoskin on lähinnä poiminut näitä seikkoja esiin. Niin ikään haluaisin mainita, että mitä maailmanlaajuiseen internetin hallintaan tulee tämän amerikkalaisen ICANA-järjestön kautta. Kyseessä on tämä voittoa tavoittelematon järjestö. Tämä elin on vastuu- ja tilivelvollinen ainoastaan Kalifornian osavaltion hallitukselle. Viime vuonna Kalifornian osavaltion hallitus teki sopimuksen ICANin kanssa, joka vastaa maailmanlaajuisesta internetin hallinnasta. Esimerkiksi domain name kysymyksen osalta. Tämän sopimuksen mukaan tullaan perustamaan tällainen paneeli, joka tarkastelee tilannetta, ja ensimmäiset tämän paneelin työn tulokset tullaan näkemään ensi vuoden aikana. Yritys on niin ikään lupautunut toimivan avoimemmalla tavalla, tavalla, joka mahdollistaa tilivelvollisuuden eri osapuolten suuntaan. Tähän liittyy hyvin paljon kysymysmerkkejä kuitenkin. Nyt ei vielä tiedetä, kuinka tämä paneeli tulee käytännössä toimimaan, joten tässä valitsee melkoinen epävarmuus vielä. Mitä me sitten haluaisimme ja mitä komissio haluaa? Voimmeko sitten yhtyä siihen, mitä komissio aikoo tehdä? Lausuntoluonnoksessani pohdin näitä kysymyksiä. Euroopan unioni pyrkii saamaan aikaan sisäisiä uudistuksia ikana järjestön sisään niin, että ikan toimisi täysin avoimesti transparentilla tavalla ja että ikan myöskin vastaisi toimistaan Euroopan unionin suuntaan ja muiden maailman toimijoiden suuntaan, eikä pelkästään olisi vastuussa teoistaan Kalifornian viranomaisille, niin kuin juridisesti tilanne tällä hetkellä on. Vetoisin sen puolesta, että saataisiin aikaan monenvälinen valvontaelin. Erityisesti peräänkuulutamme tässä lausunnossa sitä, että komissio ryhtyisi toimiin ja pakottaisi Amerikan viranomaiset neuvotteluihin asian edistämiseksi. Kuten totesin, olemme saaneet innoituista Euroopan neuvoston tekemästä työstä. Olen pistänyt merkille, mitä Euroopan neuvosto on tehnyt asian suhteen. Ja oma la- lausuma, lausuntamme vuodelta 2008 on niin ikään työmme pohjana. Silloin oli järjestetty Riossa toinen internettiä käsittelevä foorumi ja sen tiimolta sitten annettiin päätöslauselma. Siinäkin tekstissä painotettiin asioita, jotka ovat kulttuuri- ja koulutusvalikunnan sydäntä lähinnä esimerkiksi lastensuojelu, silloin kun on kyse internetistä, ja myöskin ilmaisun vapaus, tarve hoitaa asiat avoimesti, monikielisyys, avoimuus, kaikki nämä seikat, jotka tuolloin jo vuonna 2008 otettiin mukaan päätösohjelmaan, on nyt poimittu uudelleen mukaan, joten työ jatkuu siitä, mihin jäätiin tuossa Rioa koskevassa päätösasemassa vuodelta 2008. Samoja asioita peräänkuultamme nytkin. Mitä oikeastaan emme halua nyt tehdä? Olen tästä samaa mieltä herra Wagnerin kanssa, joka on teollisuusvaliokunnan esittelijä. Uskoakseni olemme kaikki tässä samaa mieltä, tästä asiasta, koska kun me keskustelemme teleliikennepaketista ja kun puhutaan netin neutraaliudesta, puolettomuudesta, internetin piiriin pääsystä, erinäisistä sanktioista ja seuraamuksista silloin, kun on kyse internetin laittomasta käytöstä. Näiden asioiden suhteen emme nyt halua aloittaa keskustelua uudelleen, koska nämä kaikki seikat ovat jo mukana teleliikennepaketissa. Kuitenkin kun on kyse tekijän oikeuksista ja digitaalisesta sisällöstä, tämä puoli täytyy ottaa mukaan. Ehkä tämä ei ole kuitenkaan oikea paikka tätä keskustelua varten, koska on olemassa muitakin mietintöjä ja muita keskusteluita parlamentissa, joihin nämä seikat paremmin voidaan nivoa, joten en ota tätä tässä nyt puheeksi. Mutta palatakseni nyt tähän lausuntoehdotukseeni. Tämä on asiakirja numero kuusi teidän mapeissanne. Siellä ensinnäkin mainitaan joitakin perusperiaatteita, joita pidämme tärkeinä. En nyt lue niitä ääneen. Kuitenkin täällä viitataan mediana moninaisuuteen, monikielisyyteen ja muihin tärkeisiin seikkoihin. Sitten kohdassa 5 ja 6 vetoamme sen puolesta, että komissio ryhtyisi keskustelemaan Obaman hallinnon kanssa varmistaakseen sen, että asiat hoidetaan kansainvälisesti avoimen, avoimemmin transparentimmalla tavalla, on kun on kyse internetin hallinnasta. Pyydämme myöskin, että keskustelta käytäisiin Atlantin molemmin puolin näistä seikoista sen varmistamiseksi, että internet todellakin on kaikkien käytettävissä ja että internetin käyttö on turvallista kautta maailman. Mainitsin nämä samat seikat jo pari viikkoa sitten. Asia on erittäin ajankohtainen, kun tarkastellaan esimerkiksi sitä, mitä Kiinassa on tehty Googleille – Tämä on tämän koko asian keskiössä, tämä Kiinan tapaus. Tästä on tulossa päivän polttavampi kysymys päivä päivältä, joten me tarvitsemme eurooppalaista strategiaa niin, että ei loppujen lopuksi päädytä samantyyppisiin tilanteisiin kuin mitä Kiinassa nyt on. Internetin maailmanlaajuisessa hallinnassa ei sikäli ole ongelmaa. Asiat hoidetaan Kaliforniasta käsin, mutta Eurooppa on kuitenkin erittäin haavoittuvassa asemassa, koska Monet seikat vaikuttavat internettiin, sen käyttöön ja sen hallintaan. Hyppänyt usean seikan ylitse ja mainitsisin vielä viimeisen kohdan, kohdan kahdeksan tässä tekstissä. Kohdassa kahdeksan painetaan, sitä, miten tärkeää on suojella alaikäisiä ja lapsia ja varmistaa internetin turvallisuus. Kyse liineen kohdasta yhdeksän tulkki huomauttaa. Vetoamme sen puolesta, että hyviä käytänteitä, joita Euroopassa Määritellä voitaisiin ottaa malliksi muuallakin maailmassa. Lisäksi haluamme taistella kyberrikollisuutta vastaan. Ajatuksena on tehdä internetin käytöstä turvallisempi myös lasten kannalta. Tässä suhteessa voitaisiin vertailla parhaita käytänteitä. Tässä oikeastaan kaikki pähkinän kuoressa näin lyhyesti vain. Toteasin, että niin kuin totesin jo aiemminkin, Tähän saakka nyt toistaiseksi työssä on päästy. Ja mielen otan vastaan ehdotuksia tai kommentteja, mutta vain hyvin nopeasti, koska aika on käymässä vähin. Kiitoksia, tämä oli hyvin kattava. Ja pyytäisin niin Maria Budai Kutset seuraavaksi. Gracias. Bueno, gra- Kiitoksia. Niin, kiitän herra Belettiä tästä esityksestä. Muutama kommentti, jos minulla on aikaa. Haluaisin tehdä näistä myös tarkistukset, en tiedä ehdinkö kun en tiedä mikä tuo päivämäärä on, mutta joka tapauksessa perusajatuksena oli tuo päätöslauselma, joka tehtiin 2008 Rion jälkeen. 2009 tehtiin kyllä uusia, u, järjestettiin uusi Internet Governance Forum tuolla Sharm Sheikhissä Egyptissä ja siellä on entistä enemmän tietoa ja sitä ei ole saatu kuitenkaan vielä varsinaiseksi päätöslauselmaksi. Joka tapauksessa tästä ikanista sen verran, että on tällä hetkellä huomautettava, että viime vuoden marraskuussa päättyi tuo yleissopimus ja myös Ikanin mahdollisuus Yhdysvaltain kauppakamarin sisällä toimia. Ja nyt tämä on siirtynyt tuolle komitealle ja katsotaan, miten ongelma ratkaistaan. On toki mahdollista, että juuri se mahdollisuus, että tämä, tämä hallinta lähtee nyt Yhdysvaltain hallituksen käsistä, se on tietysti yksi valtava haaste ja valtava voitto meille tietysti. Ja e, tässä keskustelussa pitäisi huomauttaa, että me haluaisimme luoda tällaisen moninvälisemmän järjestelmän. Tässä tietysti on selvät vaaransa, mutta voidaan tietysti ajatella, että jos luomme tällaisen monivälisen järjestelmän, niin Kiinakin haluaa osallistua siihen internetin hallintaan tietenkin, joten ongelma ongelma on huomattavasti hankalampi kuin ajattelimme. Ja sitten kaikki, mikä liittyy noihin kahteen viimeiseen kohtaan, kahdeksanteen ja yhdeksänteen kohtaan, jossa puhutaan alaikäisten ja e, suojelusta. Sharm Seikissä puhuttiin ja tehtiin monia ehdotuksia tästä asiasta ja erityisesti siitä, että tarjottaisiin opettajille ja myös perheille mahdollisuuksia saada opettaa paremmin ja valvoa lastensa internetin käyttöä ja ohjata heitä käyttämään ymmärtää oikein. Ja minun mielestäni tuo, nuo välineet olivat hyvin, merkit, hyvin tärkeitä ja tarpeellisia ja varmaankin voitaisiin juuri käyttää tuota Sharm Sheikissä marraskuussa saavutettua tietoa. Katsotaan, onko minulla nyt sitten aikaa tehdä muutoksia, mutta jos on, niin teen ne. Sitten komissio. Dei, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Me katsomme että tämä Beleen luonnos on erittäin hyvä yhteenveto hyvin laajasta alueesta. Ja olemme hyvin pitkälti samaa mieltä tästä korostuksesta, joka tässä luonnoksessa on. Viimeksi keskustelimme tästä pitkään, joten en nyt enää puutu yksityiskohtiin, mutta yleisesti ottaen tämä on hyvin laaja ja hankala alue kattaa ja tämä luonnos kyllä heijastelee aika hyvin komission kantaa näistä kysymyksistä, eli kovasti. Kiitoksia. Danke. Keine andere Frage. Sitten onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin sitten Ivo vielä. Ole hyvä. Eh, danke, eh, Doris. Eh, wat mevrouw... Kiitoksia, Doris. No se, mitä Badia sanoi, se tietysti pitää paikkansa. Shaman Shakes oli toinenkin internetfoorumi pari kuukautta sitten. Itse nyt en ollut siellä, mutta kollegani Lambert van Isleroy teollisuusvaliokunnasta oli siellä muiden kanssa. Ja huomenna aamuna parlamentissa ravintolassa on kello kahdeksalta aamiaistilaisuus, ja siellä keskustellaan tästä, ja Nistelrooy tulee sinne selittämään, mitä Shaman Sheikissä sanottiin. Eli jos jotakuta kiinnostaa, niin minulla on nämä transkriptiot Shaman Sheikin kokouksesta. Olen käynyt sen valtaosin läpi. Eli olisi hyvä, jos meille voitaisiin selittää muutamia tarkistuksia, mutta se nyt otetaan sitten huomioon. Sitten tämä monenkeskeinen valvonta aikäänissä ja sen laajentaminen, no se tietysti on riskialtista, koska silloin mukaan otettaisiin kiinalaiset. Meidän täytyy keskustella tästä vähän enemmän ja meidän täytyy ensin tarkastella tätä. En nyt halua olla itsekäs, mutta meidän täytyy nyt katsoa vähän näitä e-, eurooppalaisia intressejä ensisijaisesti ja katsoa, millä tavalla voisimme vaikuttaa tähän enemmän, mukaan lukien lastensuojelu ja nettirikollisuuden torjuminen. Meidän täytyy ottaa mukaan vanhemmat ja koulut aktiivisesti. Ja sitten on tiettyjä tarkistuksia, joita haluan tehdä, en nyt tästä aiheesta, mutta olen valmis tukemaan Vadikutsetin tarkistuksia. Ähm, Kiitoksia. Muistuttaisin vielä, että maanantaina on määräaika tarkistusten jättämiselle maanantaina puolta päivin ensimmäinen helmikuuta. Ikävä kyllä sitä ei voi enää muuttaa. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Vastuuvapaus 2008, EUn yleinen, yleinen talousarvio. Marraskuun lopulla tilintarkastustuomioistuin julkisti kertomuksen siitä, miten komissio on täytäntöön pannut budjettia viime vuonna – ja tietysti valiokuntana meidän täytyy tarkastella niitä asioita, jotka liittyvät meidän alamme, onko meidän alamme varoja käytetty oikealla tavalla vai onko siellä käytetty varoja väärin. Ja sitten esittelijä saa puheenvuoron, hän voi selittää tätä asiaa meille. Frau Pack, liebe Kollegin. Niin, hyvät kollegat. Eli kyse on jälleen vastuuvapauden myöntämisestä liittyen budjetin toteuttamiseen vuodelta 2008. Kyse on komissiosta ja virastoista. Tällä hetkellä nyt ei ole mitään skandaaleja tai merkittäviä epäonnistumisia, mutta kuitenkin tekisin pari ehdotusta. Kyllähän on nyt tämän monivuotisen hankkeen puolivälin arvioinnista, eli nyt pitäisi analysoida sitä, miten, miten rakenteet, hallintorakenteet ovat toimineet. Ja poliittisesti meidän tietysti pitää pyrkiä tähän ja pitää tutkia, kuinka tyytyväisiä, tut, kuinka tyytyväisiä mm, asiakkaat ovat. Olemmeko saavuttaneet sen, mitä piti saavuttaa ja kaikki, mitä liittyy tähän. Millaisia kokemuksia Euroopan kansalaiset ovat saaneet näistä hankkeista ja myöskin miten on hyväksytty EU. Onko se helppoa, onko siinä ollut ongelmia? Minä, minulle tulee näitä kokemuksia jatkuvasti. Ja meidän täytyy tietysti kiinnittää huomiota nimenomaan tähän asiakastyytyvyyteen. Sitten 70 prosenttia näiden monivuotisten ohjelmien varoista käytetään kansallisten virastojen kautta, eli niillä on hyvin paljon vastuuta. Ja siksi meidän täytyy tietää, mitä nämä kansalliset virastot tekevät kaikissa jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy voida arvioida, onko näiden ohjelmien hallinnointi toimitettu oikealla tavalla. No siksi on tärkeää, että kaikkea tätä valvotaan aktiivisesti ja sitten, tämähän on ratkaiseva kohta, jos tehdään näitä virhekontrolleja, silloin pitää tehdä selväksi, millaisia sanktioita on käytössä. Ja siksi on ehdotettu, että jos on osoitettuja heikkouksia, silloin voidaan vaatia maksuja. Tällä tavalla voidaan parantaa hallintoa. Ja mahdollisuuksien mukaan pitää toimia niin, että tämä ei aiheuta suurempia ongelmia edunsaajille, mutta meillä pitää olla välineitä, joiden voidaan varmistaa se, että virastot toimivat hyvin. Sitten pari muuta kohtaa liittyvät vähän viestintäpolitiikkaan. Eli se, että Eurooppa-asioista tiedottaminen jäsenvaltioissa otetaan tarkasteltavaksi. Ja myöskin kansalaisyhteiskunnan roolia pitää vahvistaa. Ja myöskin viestintäpolitiikassa pitää toimia niin, että kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat merkittävässä roolissa, koska me tarvitsemme heitä. Kaikkea emme voi tehdä yksin. Meidän täytyy itsekin olla aktiivisia, mutta meidän täytyy saada nyt myöskin muita puolellemme. Ja toimielinten välinen työryhmä, joka hoitaa viestintäkysymyksiä, myöskin ilmoittaa meille näistä tuloksista, siitä mitä työryhmässä tehdään. Ja poliittinen toive on vielä, että mitä tulee viestintäpolitiikan arviointiin, eli onko jäsenvaltiossa lisävaroja käytettävänä, jotta voimme harjoittaa kunnollista tiedotuspolitiikkaa. Ja lähtökohta on se, että se mitä tehdään, tehdään hyvin. Sitä tietä pitäisi jatkuvasti arvioida, olemmeko löytäneet parhaat tavat toimia. Mutta jos meillä on hyviä keinoja, silloin pitää todeta, että ei pelkästään meidän pidä hoitaa näitä varoja hyvin, vaan myöskin jäsenvaltioissa on näitä varoja käytettävä oikealla tavalla. Helkä. Kiitoksia. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Martin ja sitten Velet. Ja, ähm, Kiitoksia paljon. Kollega Tryppel, tämä kuulostaa kyllä hyvältä, mutta yksi kysymys vain. Ehkä voitaisiin hieman täsmällisemmin tarkastella asioita ei pelkästään asiakastyytyväisyyden kannalta, vaan muutenkin, muutenkin vaatimusten suhteen, yksityiskohtien suhteen, miten asiat hoidetaan avoimemmin, transparentimmin. Mikäli te ette halua tällaista täsmennystä tehdä, niin ehkä tähän täytyy tehdä sitten muutosesitys vielä. Enkä Ivo. Kiitoksia Ivo. Eh, ja ook eh, grotendeels akkoord met het, eh, met de draft opinion. Kiitoksia. Niin. Die prioriteit. Minä olen samaa mieltä kuin tässä aikaisemminkin on sanottu eritoten siitä, mikä liittyy juuri tähän avoimuuteen. Kai se on hyvä, samoin kuin se, mitä täältä asiakkaista sanottaisiin. Tuo sanottiin, toki voimme aina parantaa tätä varsinkin juuri tuossa avoimuuskohdassa ja sanoa yksinkertaisesti, että voisi varmaan parempi selostaa tarkemmin, miksi tukia haetaan ja sitten tukien myöntämisperusteet myös. Minusta nyt viime vuosien aikana on huoma- on tarvittu parannettua valvontaa juuri kansallisella tasolla ja meillähän on olemassa selkeät komission suuntaviivat valvonnan toteuttamiseksi. Lisäksi usein meille myös sanotaan, että valvontaa toimii hyvin, mutta välttämättä ei siihen voi kuitenkaan luottaa, ja joskus sanotaan, että valvontaa hoidetaan hivenen liiankin pikku yksityiskohtiin jumiutuen. Eli joskus näitä yksityiskohtia viilataan kokonaisuuden kustannuksella. Ja vielä lopuksi sanoisin sen, että 2007 tuo teksti sanoo, että Euroopan unionin tuki, tukea tuki ei saa muotoutua, siitä ei saa mitään taloudellista hyötyä muuten pystyä havittelemaan. Ja meidän mielestämme tästä pitäisi tehdä selkeä sääntö, jotta jotkut järjestöt voisivat pikemminkin nähdä tämän unionituen täydentävänä lähteenä omille varoillensa, eikä pelkästään taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Ja voisimme ainoastaan siis kopioida tämän tekstin tuota vuoden 2007 tekstistä. Kiitoksia. Și eu sunt Ivan. La ce a prezentat în acest aviz doamna Kiitoksia. Niin, minä haluaisin korostaa sitä, että avoimuus on juuri kaikista merkittävin asia, varsinkin kun me arvioimme näitä eri hankkeita ja tukien käyttöä. Ja avoimuus on tärkeää meidän kannaltamme ja myös tietysti sitten näiden loppukäyttäjien kannalta ja myös kansallisten rahoituslaitosten rehellisyyden näkökulmasta katsottuna. Ja meidän täytyy seurata jatkuvasti näitä eri hankkeita. Meidän täytyy saada tietää, miten nämä hankkeet ovat edistyneet, ovatko ne päässeet tavoitteisiinsa ja ovatko ne todellakin pystyneet muuttamaan jotakin sillä alalla, johon nämä hankkeet oli tarkoitettu. Ja myös täytyy sitten pystyä hallinnoimaan hankkeiden jälkeen näitä samoja aloja omin varoin. Eli myös täytyy kehittää tätä omien varojen keräämistä. Totta kai meidän täytyy käsitellä tätä asiaa pikemminkin keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulmasta, eikä liian lyhytnäköisesti vain näiden päivien osalta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komissiosta. Olkaa hyvä. <coughs> Äh, Kiitoksia. Voin kommentoida kahta ensimmäistä kohtaa lausunnossa ja sitten kollegani voivat kommentoida kohtia kolme ja neljä tiedotuspääosaston puolesta. Ensinnäkin pyyntö, että tehdään monivuotinen arviointi. Väliarviointeja on jo tehty mukaan luettuna niiden seikkojen suhteen, jotka liittyvät käyttäjäystävällisyyteen, järjestelmän hallintaan ja toimivuuteen. Lisäksi on tarkasteltu pitkän aikavälin seuraamuksia, niin kuin herra Ivankin totesi. Haluamme varmistaa ohjelmien tehokkuuden tälläkin tavalla, joten kaikki nämä seikat on kyllä otettu esiin, niitä on ainakin sivottu. Avun saaja arviointeja, edunsaaja arviointeja on jo tehty ja tyytyväisyysarviointeja – Haluamme varmistaa, että asiakastyytyväisyys otetaan mukana näihin tutkimuksiin. Niin ikään. Joten nämä seikat on kyllä katettuna ja tuloksia tullaan näistä saamaan ehkä noin vuoden kuluttua sitten, kun prosessi on saatu päätökseensä. The second point, we, we welcome the supportive language. Toinen seikka. Tuemme ehdotusta, että kielikysymykseen otetaan huomiota silloin kun on kyse kansallisten viranomaisten toimista. Tilintarkastustuomioistuimen kanta on niin ikään kysytty asian, mitä valvontaan tulee. Ja myöskin ne seuraamukset, joita syntyy erittäin tiukoista toimista, esimerkiksi silloin kun määrärahoja on leikattu, on tutkittu. Yksi tällainen varojen leikkaustapaus on jo ilmennyt maksun keskeytystapaus. Sen seuraamuksia on tarkasteltu. Tällaisia tietystikin pyritään välttämään niin, ettei edunsaajille syntyisi kielteisiä seuraamuksia. Mitä muihin kommentteihin tulee, me tulemme tarkastelemaan arvioinnissamme myöskin hallinnollista taakkaa, jota ohjelmasta syntyy. Herra Belet otti esiin seikan, joka liittyi valvontasääntöihin, joita kansallisten viranomaisten täytyy noudattaa. Hän totesi, että sääntöjä pidetään joskus liian tiukkoina tai yksityiskohtaisina. Olemme tietoisia kyllä tästä kritiikistä. Tietysti on hyvin vaikea saada aikaan tasapainoa valvonnan ja sen aiheuttaman taakan välille. Usein yritämme yksinkertaistaa asioita. Saman, saman aikaan olemme pitää yllä riittävää valvonnan tasoa pien, pienempien virastojen suhteen olemme havainneet, että taaka helposti koituu raskaaksi, raskaammaksi kuin suurten virastojen suhteen, mitä meidän täytyy nyt pohtia, mikä sitten on tällaisen viraston ihanne koko. Tätä asiaa tietenkään me nyt voi ryhtyä muuttamaan noin vain. Tämä mainittiin, että hyödyn tavoittelumahdollisuus pitäisi sallia. Tätä pohdintaa on jo käyty. Ja nyt on pohdittu, että ehkä myöhemmin tänä vuonna, kun tarkastetaan varainhoitoasetusta, voitaisiin muuttaa sääntöjä niin, että lisäjousto mahdollistuisi, mutta perusperiaate tulee olemaan edelleenkin se, että tukien tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai hyötyä, mutta ehkä vuosien mittaan saattaa syntyä jonkinlaista voittomarginaalia. Lisäksi mainitsin jo tarpeen arvioida sitä, saadaanko näillä rahoilla todellakin tulosta. Tämäkin on, otetaan huomioon arvioinnissa. Add something? Kiitokset. Täällä oliko teillä jotain lisättävää? Herra Joona. It's at the end of the meeting. Niin, kello on aika paljon, ei mitään ongelmaa. Ja kohdissa kolme ja neljä pidämme hyvänä näitä suosituksia. Eli kyse on siitä, miten voimme vahvistaa jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Meillähän on näitä hallinnollisia yhteistyömuotoja, ja me haluamme, että siellä pohdittaisiin vähän enemmän toimielinten välisiä painopistealoita viestinnässä. 2009 oli ensimmäinen vuosi, jolloin oli toimielinten välisiä painopistealoita viestinnässä. Sitä ne niitä ei ollut. Eli me teemme nyt työtä tähän suuntaan, ja me haluamme käyttää tätä hallinnollista yhteistyötä emme pelkästään rahoituskysymyksissä, vaan haluamme ottaa jäsenvaltiot mukaan poliittisen vuoropuhelun sen suhteen, miten Euroopasta voidaan viestiä kussakin jäsenvaltiossa. Ja tietysti pidämme hyvänä tätä viimeistä kohtaa suosituksessa. Sehän on suunnattu jäsenvaltioille. Eli siellä pitäisi täydentää meidän toimintaamme myöskin rahoituksella. Eli tämä on hyvä asia ottaa hyvä, kun puhumme jäsenvaltioista. Eli kyse ei ole pelkästään komissiosta, vaan myöskin parlamentti haluaisi, että pistää sitä vähän omaa rahaa peliin. Ja toivottavasti näin tulee myöskin lisääntyvässä määrin tapahtumaan. Eli kaiken kaikkiaan olemme samaa mieltä siitä, mitä näissä suosituksissa on, ja teemme työtä sen pohjalta. Kiitos. Ich frag mich jetzt etwas. Kiitoksia. Jos te vielä vastaatte tulevaisuudessa näistä kysymyksistä, vai menekö se sitten Redingille ja hänen tiimilleen? Frau Redding, aber wir gehen. Niin se siirtyy kyllä Reddingille, mutta me siirrymme Reddingin mukana. Eli siinä mielessä olen edelleen vastuussa näistä kysymyksistä. No, eine. Kiitoksia. No sitten helgalle vielä puheenvuoro. Kommentare der Kollegen. Haluan kiittää kollegoita kommenteista komissiota niin ikään. Olen iloinen konkreettisista muutosesityksistä, koska näiden valossa voin paremmin saada kuvan siitä, missä mennään. Yksi huomautus kuitenkin vain Iivo Belletille seikasta, jonka hän otti esiin. Kysyn jälleen kerran parannutoasetuksesta ja tähän liittyvistä ristiriidoista. Väärinkäytöksiltä täytyy välttyä, joten sääntöjen täytyy olla tiukat ja yksityiskohtaisia, mutta toisaalta liika sääntely vaikeuttaa hankkeiden toteuttamista aiheuttaa valtavaa takkaa. Edellisellä valikaudella jo pohdittiin näitä kysymyksiä, havaittiin, kuinka vaikeaa on kolmen toimielimen välillä päästä parempiin ratkaisuihin. Minä näen ongelman juuri tässä, ja toivottavasti kollegoiden tuella voimme yhdessä tähän seikkaan vielä paneutua niin, että saadaan todellisia helpotuksia aikaan. Dank. Wir haben ja... Kiitoksia. Meillä on tämä sopimus tämä toimielinten välinen sopimus liittyen rahoituskysymyksiin, se on aika uusi. Tämä on vain kaksi kautta vanha. Aikaisemmin sitä ei ollut. Ja sitten tämä kuristusote. Kaikilla pieniin tahoihin, jotka joutuvat täyttämään näitä kaavakkeita, sitten saavat ehkä 5000 euroa tai sitten eivät, niin se on kyllä vähän merkillistä. Eli asia pitää selittää hyvin ja sitten nämä virastot eivät voi toimia ihan millä tahansa hyvällä, mutta tietysti komission virastot pelkävät, että heiltä viedään rahaa. No, me olemme parin tuorin välissä ja toivottavasti näiden pienempien summien asu osalta voidaan toimia samalla tavalla kuin ystävyyskaupunkikysymyksissä. kysymyksissä. Eli Parlamenttiin painostusvälineitä on yksinkertaistettu. Ja mitä tulee komeniukseen ja nuorisohjelmiin, ei siellä aina ole kysymys valtavista summista kuin esimerkiksi Rostokin telakoista. Eli eivät ne ole ihan verrattavissa, mutta täytyy muistaa maalaisjälki näissä kysymyksissä. Eli kiitos Trypelille, kiitos kollegoille ja sitten viimeinen kohta esityslistalta. Eli kokous päättyy. Näemme huomenna kello 15. Ja sitten koordinaattorit voivat jäädä nyt paikalle. Ja jos voimme aloittaa saman tien, niin sitten voimme myöskin päättää kokouksen aikaisemmin. Eli kokous päättyy ja kiitokset. Niin, ai niin siis määräaika tarkistus jättämiselle vielä. No tarkistuksia ei varmaan tule paljon, mutta... Onko se nyt jo? 29. tammikuuta puolelta päivin. Eli kokous päättyy ja koordinaattorit voivat jäädä paikalle ja aloitamme sitten kohta koordinaattorin kokouksen.